Good morning, colleagues. Um, we're going to begin the meeting. Hyvää huomenta. Aloitamme kokouksen. Aloitan puheenjohtajan ilmoituksilla. Ensimmäinen ilmoitus kertoisin siitä, että toimielinten väliset neuvottelut ovat alkaneet 13.15. syyskuuta, kun valiokunta päätti vahvistaa esittelijät seuraaviin lainsäädäntökysymyksiin. Ensinnäkin Europolista, herra Dias de Mera sitten varojen siirrosta herra Hope. ja hän toimii tässä yhdessä Ekon valiokunnan kanssa. Rahanpesu, Rova Sargentini, samoin tämä liittyy Ekon valiokuntaan. Petoksen vastainen taistelu, Lopez Aguilar. Seuraavaksi trialogit jat- alkavat uudestaan, jotta tässä käytetään sääntöä 73 työjärjestyksessä, jonka valiokunta hyväksyy jokaisella vaalikaudella jäsenten enemmistöllä ja päättää uudelleen aloittaa kyseiset neuvottelut. Tämä päätös tulee määrittelemään valtuutuksen neuvotteluryhmälle ja sen kokoonpanoon. Tällaiset päätökset pitäisi ilmoittaa puhemiehelle säännön 73 mukaisesti. Tämän takia ehdotan teille, että otettaisiin kohtaan lisäkohta esityslistallemme tänä aamuna johon liittyy esittelyiden lyhyt esittely ja äänestetään neuvottelun alkamisesta koskien näitä mainittuja lainsäädäntökysymyksiä. Ehdotan, että tämä lisäkohta käsitellään tänään kello 17.30. Jos kukaan ei vastusta, esityslista on näin mu- muutettuna hyväksytty. Ei vastalauseita. Uskoakseni kaikki tässä juuri heräilevät, joten näenkin, että kukaan ei pysty vastustamaan kaikki kokoukset kyllä alkavat sitten ajoissa, joten ehdottaisin, että aloitamme myös ajoissa jatkossa. Hyvä, hyvät kollegat, seuraava ilmoitus koskee kielijärjestelyitä. Ja huomauttaisin, että Tanskan, Latvian, Kroatian tulkkausta ei ole koko kokouksen aikana ja ikävä kyllä Maltan tulkkausta ei ole enää iltapäivän kokouksessa, pahoittelen niille, joita tämä koskee. Sitten toinen kohta puheenjohtajan ilmoituksista. Alden esittämä pyyntö koskien Unkaria. Tämä on tärkeä kohta, kollegat. Sain pyynnön Alden-ryhmältä, joka koskee kirjallista kysymystä komissiolle aiheena hyösalaisvapauksia vastaan ja oikeusvaltioperiaatteita vastaan Unkarissa. Tämä jätettiin 23. heinäkuuta tekijänä Rova Wikström yhdessä Louis Michelin kanssa. Mukana oli myös Ramari Kavada, Gerard Depre ja Nathalie Grisbeck, koska komissio ei ole antanut kirjallista vastausta kuuden viikon aikana, joka määritellään työjärjestyksessä säännön 130 mukaisesti kohdan 4 mukaisesti olen päättänyt kiinnittää valiokunnan huomioon tähän seikkaan. Olen ottanut yhteyttä komissioon, joka on sitoutunut antamaan kielisen vastauksensa tämän viikon aikana. Kuten te tiedätte, viimeiset tapahtumat Unkarissa on nyt tullut Libe käsittelyyn. Puheenjohtajakokousta pyytästä sitä on nyt käsitelty koordinaattorin kokouksessa, tai sitä käsitellään huomisessa koordinaattorin kokouksessa. Ehdottaisin, että käsittelemme koordinaattorin kokouksessa näitä kahta pyyntöä, joten pyydän su- suostuuko joku tähän esitykseen tai ehdotukseeni vai vastustaako joku? No ei. Sitten kollegat, käyn läpi joitakin koordinaattorin suosituksia, jotka teidän pitäisi hyväksyä. Ensinnäkin esittelyiden vahvistaminen säännön 229 työstyksen mukaisesti 15. heinäkuuta kokouksessa Liben koordinaattorit sopivat seuraavasta kahdesta periaatteesta. Ensinnäkin aikaisemmat esittelijät, jotka on valittu uudestaan ja ovat edelleenkin tässä valiokunnassa jäseninä, nimetään uudestaan. Näin tehtiin viime vaalikauden aikana, joten tämä ei ole mitenkään entisestä. Toinen kohta. Ryhmät pitävät ne mietinnöt, joiden esittäjät eivät enää ole libessä. Sitten ryhmät joutuvat nimeämään mahdollisimman nopeasti uuden esittelijän kaikkein kiireellisemmille kysymyksille. Tässäkään mikään ei muutu entisestä. Sitten toiseen periaatteen sen viitaten seuraavat esittelijät on nimitetty Rova Lunacek V. Greens EFAsta, direktiivi yhtäläisestä kohtelusta. Hän on siinä siis esittelijänä. Sitten toinen esite, nimetään esittelet uudelle lainsäädäntötyölle. Herra Ortefeu on nimetty esittelijäksi, kun aiheena perustetaan äh, turistiviisumit ja Rova Gall on esittelijänä asetuksesta Sepol-kysymyksessä, joka liittyy lainvalvontaan ja EUn lainvalvontavirastoon. Jos kukaan ei vastusta näitä kysymyksiä, nämä on hyväksytty, kollegat. Ilmeisesti ei ole kommentteja, ei vastalauseita. Kiitos. Sitten hyvät kollegat, kohta kolme. Olen näin osa tätä esityslistaamme. Nyt pyydän komissiota esittelemään viidennen vuosikertomuksensa maahanmuutosta ja turvapaikakysymyksistä, siis vuodelta 2013. Ennen tätä vielä Uudet jäsenet täällä ovat sanoneet minulle, että ennen kuin mennään tärkeisiin sisältökysymyksiin, selittäisin hiukan, mitä tapahtuu. Miettinyt turvapaikkakysymyksestä ovat olleet valmiita heinäkuusta lähtien ja sanoisin uusille jäsenille, jotta tarkistaisivat nämä mietinnöt ja saisitte tilaisuuden tutustua, lukea nämä tekstit ennen kokouksen tuloa. Tämä on ollut siis saatavilla viime heinäkuusta. Ja voitte silloin paremmin osallistua keskusteluun, jos olette lukenut näitä tekstejä ennen kuin kuulette komission kannanoton. Sanon tämän nyt aivan erityisesti uusille jäsenille. Sitten pyydän komissiota esitelmän viidennen turvapaikka maahanmuuttokertomuksen. Rova Corrado, teillä on puheenvuoro. Thank you very much, Chairman, and good morning. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Hyvää huomenta kaikille. Kyllä, Esittelisin lyhyesti keskeisimmät kysymykset viidennestä muuttoliike- ja turvapaikkakysymyksiä käsittelevästä kertomuksesta, joka hyväksyttiin jo tämän vuoden toukokuussa. Tähän mennessä ei ollut mahdollisuutta tätä esitellä täällä valiokunnassa, joten hienoa, että saan tämän mahdollisuuden tänään. Kuten tiedätte, tämä on kertomus, joka antaa kattavan yleiskäsityksen siitä, mitä on saatu aikaiseksi – muuttoliikkeen turvapaikkojen osalta vuonna 2013. Tämä kertomus kattaa myös kysymyksiä, jotka liittyvät viisumeihin ja Schengenin järjestelmään. Vuosi 2013 kaiken kaikkiaan toi monia tuloksia, kun tärkeää lainsäädäntöä saatiin vietyä päätökseen erityisesti maahanmuuton turvapaikkojen ja Schengenin osalta. Mutta se on samalla ollut vuosi, jolloin on nähty, että muuttoliikkeet ovat lisääntyneet ja turvapaikkahakemukset ovat lisääntyneet. Ja lisäksi nähtiin haasteita, jotka liittyvät muuttoliikkeisiin, jotka kohdistuvat Euroopan unioniin. 3. lokakuuta 2013, kuten tiedätte, traagiset Lampedusan tapahtumat, jotka johtivat siihen, että komissio loi Välimeren erityistyöryhmän ja antoi tiedonannon myöhemmin syksyllä toimista, joihin lähdetään eri aloilla, jotta voidaan puuttua näihin ongelmiin. Uskoaksemme pääjohtajamme Rutte kävi valiokunnan kanssa keskustelua joulukuun alussa tämän, tai käy joulukuun alussa Välimeren erityistyöryhmästä, joten en puhu siitä sen enempää, mutta jos on erityiskysymyksiä, niin toki voin niihin vastata. Mitä tulee väliseen maahanmuuttoon, keskeisimmät saavutukset aivan varmasti liittyvät siihen, että saatiin poliittiset neuvottelut kausityöntekijädirektiivistä päätökseen. Direktiivi hyväksyttiin virallisesti vuoden 2014 aluksi. Tämä on tärkeää lainsäädäntöä, joka luo yhteiset säännöt, jotka liittyvät siihen, miten kolmansien maiden kansalaiset voivat tulla, minä ehdoin niin, ettei heitä käytetä hyväkseen. Vuonna 2013 on ehkä hyvä, että painotan myöskin niitä aikaansanoksia, joita saatiin vuoden 2014 aluksi, eli yritysten sisäisiin siirtoihin liittyvä direktiivi muodollisesti hyväksyttiin toukokuussa 2014 ja se on toinen kappale lainsäädäntöä, joka säätelee maahantuloa, oikeuksia, siirtymiä, kun ajatellaan yritysten sisällä siintyviä johtajia, asiantuntijoita ja niin edelleen. Maaliskuussa 2013 komissio myös esitti uuden ehdotuksen direktiiviksi joka koskee uudelleen laadintaa direktiivin osalta, joka koskee tutkijoita ja opiskelijoita, jotta voitaisiin helpottaa näiden ryhmien työnhakua opiskelun aikana tai tutkimuksessa. Ja unionin sisäisen liikunnan tukeminen on näin tärkeää ajatellen ihmisiä, jotka nauttivat Erasmus Plus tai Marie Curie-ohjelmasta tutkijoiden osalta. Tämän ohjelman kautta pyritään myös harmonisoimaan ja saamaan yhteiset säännöt kolmansien maiden kansalaisten osalta, joita ei ole katettu tähän mennessä EU-säännöissä. Harjoittelijat, jotka saavat palkkaa tai eivät saa vapaaehtoistyötä tekijät, koululaiset ja aupairit. Näistä ryhmistä keskustellaan ja toivomme, että toimijoiden välillä päästään neuvottelemaan pian, kunhan neuvosto saa yhteisen lähestymistapansa tähän tekstiin. Kuten tiedätte, parlamentti on jo ensimmäisessä käsittelyssä ollut kovin tukeva, joten varmasti voidaan saada neuvottelut sekä alkuun että päätökseen melko pian. Joulukuussa 2013 yhten, yhdenäisluvan päätös astui voimaan. Siirtymäkausi siis päättyi. Tämä päätös tehtiin vuonna 2011 ja tämä on tärkeää, kun se yksinkertaistaa menettelyitä ja selvittää oikeudet, joita kolmansien maiden kansalaisilla on, kun he tulevat työskentelemään. Ja tätä ei ole säädelty näiden sektorikohtaisten osalta, eli kausityöntekijät, yritysten sisäiset siirrot, sininen kortti ja niin edelleen. Lisäksi on valvottu nykydirektiivien lainsäädännön noudattamista ja tämä on johtanut muun muassa siihen, että vuoden 2014 alussa hyväksyttiin suunta viivat, jotka liittyvät perheiden yhdistämisdirektiiviin. Näin kodifioidaan yhteisöjen tuomioistuimen tämmöisessä tehdyt päätökset ja annetaan suuntaviivaa siihen, miten tätä direktiiviä tulisi täytäntöönpanna. Lisäksi olemme ponnistelleet edelleen integraation osalta EUlla ei ole mahdollisuutta tässä lähentää lainsäädäntöä, joka on kansallisella tasolla, mutta me olemme kuitenkin lähteneet tukitoimeen ja kannustaneet jäsenvaltioita rahoittamalla useita hankkeita eurooppalaisen integraatiorahaston kautta. Olemme työstäneet indikaattoreita ja kansallisten kotouttamisyhteyspisteiden kautta ja nettisivuimme kautta myös. Haluaisin myöskin painottaa sitä, että vuonna 2013 komissio on erityisesti ponnistellut, jotta voitaisiin sisällyttää suositukset, jotka liittyvät maahanmuuttoon myös eurooppalaisen ohjausjakson prosessiin. Joidenkin jäsenvaltioiden osalta todella olemme kohdentaneet tiettyjä erityistoimia, jotka liittyvät kolmansien maiden äh, kotouttamiseen ja integroimiseen erityisesti työmarkkinoilla. Tätä työtä haluamme jatkaa tulevaisuudessa. Mitä sitten tulee turvapaikkaan kansainväliseen suojeluun, niin tärkein aikaansaannos varmasti on se, että saatiin päätöksen neuvottelut, usean vuoden neuvottelut, ehdotuspaketista, jossa uudelleen laaditaan Eurodac-asetusta – vastaanotto-oloihin liittyviä tekstejä. Kaikkea, joka liittyy siis turvapaikkapolitiikkaan ja kaikkea tätä pitää nyt täytäntöön panna tehokkaasti. En mainitse operationaalista puolta tässä yhteydessä, koska tiedän, että Ravissa tekee tämän selväksi pian sen jälkeen, kun tämä kohta on käsitelty, ja hän antaa varmasti teille kaikki tarvittavat yksityiskohdat. Mitä tulee laittomaan maahanmuuttoon, Uusia sopimuksia on solmittu esimerkiksi direktiiveistä, jotka liittyvät siihen, että saadaan mahdollisuus palata maahan ja palauttamisdirektiivistä myös komissio on laatinut raportin siitä, miten direktiivi on täytäntöönpantu. Palauttamisen osalta tehdään työtä edelleen ja olemme valmistelemassa palauttamisiin liittyvää käsikirjaa tällä hetkellä. Lisäksi on valvettu edelleen direktiiviä, jolla asetetaan sanktioita työnantajien suuntaan. Tämä on hyvin tärkeä, kun siinä puututaan siihen, että annetaan työtä maahanmuuttajille, jotka laittomasti oleskelevat maassa. Ensimmäistä kertaa olemme ajaneet jäsenvaltioita siihen suuntaan, että raportoitaisiin näistä tarkastuksista, riskien arvioinneista. Ja me olemme saaneet tällaisia tarkastuskertomuksia kaikilta jäsenvaltioilta ja niitä arvioidaan tällä hetkellä. Uh, Rajojen valvonnasta painetta on ollut paljon kaikilla EUn ulkorajoilla. Frontex on jatkanut toimiaan, monia yhteis- toimia on ollut ulkorajoilla. Asetus, joka luo Eurosurin rajavalvontajärjestelmämme, astui voimaan joulukuussa 2013 ja sekin varmasti auttaa siinä, että löydetään rikoksia, jotka liittyvät rajan ylityksiin. Lisäksi voidaan parantaa rajavalvontaa ja huolehtia paremmin raja, anteeksi, meripelastustehtävistä. Vuonna 2013 monimutkaisten neuvotteluiden jälkeen myöskin saatiin sopu asetuksesta, jolla hallinnoidaan Schengen, ja siinä on uusi Schengenin monitorointijärjestelmä, jota täytäntöönpannaan juuri tällä hetkellä. Lisäksi vuonna 2013 helmikuussa esitettiin älykkäät rajat järjestelmä, jossa on EES-järjestelmä, rajanylitystietojärjestelmä ja rekisteröidyjen matkustajien RTP-ohjelma. Vuonna 2013 myöskin katsottiin uudestaan viisumikeskeytysjärjestelmiä ja uutta vastavuoroisuusjärjestelmää. Viisumista vielä vuonna 2013 vuoden aluksi esitettiin ehdotus uudelleenlaaninnaksi Schengenin viisumisäännöstöstä. Mitä kansainväliseen ulottuvuuteen tulee vielä ihan lyhyesti, kuten tiedätte, ulkoisten suhteiden puitteet maahanmuuton osalta on globaali lähestymistavan muuttoliikkeiden ja liikkuvuuden osalta toimet ovat jatkuneet ja haluaisin erityisesti painottaa liikkuvuuskumppanuuksia, joita on allekirjoitettu Marokon ja Azerbaidžanin kanssa vuonna 2013. Ja myöskin, että kaikki mainitaan, mainitsisin myös liikkuvuuskumppanuuden, joka solmittiin Tunisian kanssa vuoden 2014 alkupuolella. Vielä kannattaisi ehkä mainita mitä tulee maahanmuuton ja kehityksen osalta YK on korkean tason vuoropuhelu siirtolaisuudesta ja kehityksestä. Lokakuussa 2013 oli kokous, johon Euroopan unioni osallistui. Erityisesti komissio myös antoi tiedonannon, jolla pyritään saamaan parhaita mahdollisia tuloksia. Ja nyt siirtolaiskysymykset ovat kehitysagendassa mukana vuoden 2015 jälkeen. Yhteenvedonomaisesti vielä tärkeä seikka. Vuonna 2013 saatiin myös poliittinen sopu aikaiseksi uusista monivuotoisista rahoituskehyksistä ja erityisesti saatiin uusi turvapaikka kotouttamisrahasto uuden sisäisen turvallisuuden rahaston kanssa, joka muodollisesti hyväksyttiin vuonna 2014 nyt meillä on kattavammat rahoitusvälineet, joiden kautta voidaan kattaa kaikki muuttoliikkeisiin turvapaikkaan, palauttamiseen ja kotouttamiseen liittyvät kysymykset. Tässä tietenkin ihan keskeisimmät seikat, kaikki yksityiskohtainen tieto löytyy sieltä kertomuksesta ja sen kanssa lähetetystä työasiakirjasta, jossa on yksityiskohtaisempaa selvitystä kehityksestä eu tasolla ja kansallisella tasolla. Myöskin siellä on tilastotietoa tietoja liitteinä. Sieltä löytyy lisää yksityiskohtia. Kiitos oikein paljon. Thanks, Ms. Carado. Um... Kiitoksia, Rova Carado. Te käsitte hiukan myös maahan turvapaikkakysymyksiä, ei pelkästään maahanmuuttokysymykseen. Entä haluaako Steven Ryan jotakin lisätä? Ei tarvitse, koska tässä kerran puhuit jo maahan. Anteeksi, turvapaikkakysymyksestä. Steven, haluatko lisätä jotakin? specific... Ainoastaan, jos on erityisiä kysymyksiä, mä Merjan kanssa. More towards uh, immigration, which is fine by me, because... Niin, te käsittelee ehkä enemmän maahanmuuttoa, tai minä, minä keskityn itse siihen kysymykseen enemmän, mutta sitten turvapaikkakysymyksestä varmasti on vieläkin enemmän sanottavaa, mutta kollegat voivat varmasti esittää turvapaikka-asioista kysymyksiä. Molemmat teidän mukaan lukien Steven Ryan voitte vastata niihin kysymyksiin sitten, joten kollegat, nyt voimme alkaa keskustelun. Paljon työtä on tehty näissä molemmissa asioissa viime vuonna maahanmuutto- ja kysymyksissä. Siis mietinnöt ovat olleet saatavilla jo heinäkuusta, vaikkakin ne on tänään vasta jätetty, joten alamme nyt keskustella. Meillä on aika paljonkin aikaa, joten tänään voitte rauhassa esittää kysymyksen, mutta älkää nyt sentään liioitelko. Birgit. Thank you, Mr. Chair. I will speak in... Kiitos puheenjohtaja Puhun Saksaa. Minusta on aivan selvää viimeistään Irakin ja Syyrian tapahtumien jälkeen, että pakolaisten määrä kasvaa, erityisesti niiden pakolaisten, joilla todella olisi oikeus saada – turvapaikka tai oleskeluoikeus Euroopan unionissa, mutta minun kysymykseni liittyy ihan toiseen kysymykseen, nimittäin lailliseen maahanmuuttoon. Komission kollega mainitsikin muutaman seikan, kuten direktiivin, joka liittyy kausityöntekijöihin. Minä haluaisin mielelläni tietää seuraavaa. Näkeekö komissio muita mahdollisuuksia nyt laillisen maahanmuuton osalta? Aivan erityisesti minua kiinnostaisi, kun en valitettavasti voinut lukea koko kertomusta. En tiedä, onko tämä siellä jo mukana, mutta onko tutkittu sitä, miten pitkälti, kun ajatellaan suuria ryhmiä ihmisiä, jotka pyrkivät Eurooppaan, jotka eivät kaikki voi saada turvapaikkaa, miten pitkälti nämä ihmiset tietävät, että on muita laillisia keinoja päästä Eurooppaan? Minkälaisia tiedotusmahdollisuuksia komissio nyt pohti, jotta voitaisiin vähän selvittää näitä asioita, täydentäen tietenkin sitä kautta, onkohan muita mahdollisuuksia avata laillisen maahanmuuton reittejä. Kiitos. Thanks, Brigitte. I think Ms. Carado... Kiitoksia, Birgit. Rova Gerardo mainitsi opiskelijat ja tutkijat, ja, mutta ehkä hän voi vastata tähän itse sitten seuraava. Herra Kirkhope, Timothy. Uh, thank you very much. Kiitoksia puheenjohtaja. Kun ajatellaan tätä esitystä, jonka saamme tänään hiukan myöhemmin, tiedän kyllä, että yritätte mietitte sitä, pitäisikö me jakaa vai ei, mutta en nyt tässä vaiheessa kysy mitään standardeista, jotka liittyvät siihen, että otetaan vastaan turvapaikkahakemuksia jäsenvaltioissa. Tämä on minulle erittäin huolestuttava kysymys ja erityisesti luette tiettyihin jäsenvaltioihin ja voin ottaa tämän asian esille, mutta mitä tähän asiaan tulee? Kyllä, mietintö on ollut saatavilla jo varsin pitkään ja varmastikin monet ovat sitä kesäaikaa loman aikana lueskelleet, mutta jos lukee tiivistelmää tässä on uudestaan, niin siellä korostetaan tiettyjä kysymyksiä, jotka ovat minulle varsin huolestuttavia. Tässä on tietysti viittaus Lampedusaan, Lampedusaan Tämä ei tapahtunut missään poliittisessa tyhjiössä. Kaikella kunnioituksella komissiota ja kaikkia muita asianomaisia kohtaan on olemassa tietty osa tätä politiikkaa, johon liittyy varsin iso tyhjiö, nimittäin politiikka, toiminta, jota harjoitamme niiden valtioiden suhteen tai niiden henkilöiden tai järjestöjen suhteen, jotka ovat vastuussa suuresta määrästä maahanmuuttajia, jotka suuntaavat kohti EUta usein väärin perustein, toisin kuin myöhemmin tällä tekstissä sanotaan, tulevat EU-hun sen takia, että vapaaehtoisesti haluavat hakea tur- ma- maahanmuuttajan asemaa ja lupaa. Mielestäni emme tee ollenkaan tarpeeksi saadaksemme kyseiset maat vastaamaan tilanteista, jotka sallivat kansalaistensa suurissa määrissä jopa monenlaista rikollista, jotka ovat ehkä kiristäneet isoja summia rahaa perheiltään, jotta saisivat tällaiset väärät paperit ja pääsisivät sitten EU-hun. Jotkut näistä maista saavat rahoitusta EUsta joko suoraan tai epäsuoraan eri ohjelmien kautta, ja tätä kaikkea pitää nyt aivan uudelleen tarkastella. Nämä maat eivät voi päästä näin vain pälkähästä. Ja toiseksi, vaikka minä täysin tuen resursseja, asianmukaisia voimavaroja Frontexille, asianomaisia voimavaroja, jotta voidaan auttaa niitä maita, jotka kantavat suurimman vastuun tällä hetkellä johtuen niiden maantieteellisestä sijainnista, niin en silti myöskään usko, ja tämä on ehkä jotakin, josta myöhemmin keskustellaan Haagissa tänään, kun korkean tason poliisikokousta siellä pidetään, mutta meidän pitää tehdä enemmän voidaksemme tarttua kansainväliseen rikollisuuteen joka on aiheuttanut tämän tilanteen. Yksi asia, mitä meidän ei koskaan pidä unohtaa, ja lopettelen tässä puheenvuoroni, siis meidän ei koskaan pidä unohtaa sitä, että tämä on sellainen asia, joka on todella herkkä kysymys, jo, joissakin, ja jossakin yksittäisissä maissa tämä on poliittista dynamiittia suoraan sanottuna, koska poliitikkojen täytyy vastata niille, joita edustavat, ja ne, joita he edustavat, eivät usko, että me käyttäydymme järkevällä vastuullisella tavalla. He uskovat, että meillä on tässä kriisi käsissä ja kertomuskin kosottaa, että on yhä enemmän ihmisiä, jotka pyrkivät EU-hun. Siinä korostetaan, kuinka paljon ihmisiä kuolee, kun he epätoivoisesti yrittävät päästä eu alueelle. Ja mitä teemmekin sitten Frontexista tai mitä humanitaarista apua annammekin, niin loppujen lopuksi joku on vastuussa kärsimyksestä näiden ihmisten kohdalla. Ja tässä puheenjohtaja uskon, että komissio ja meidän eurooppalaiset järjestömme voisivat antaa tällä asialla paljon suurman prioriteettikysymyksen. Muutoin, jos me vain sanomme, että teemme parhaamme integroidaksemme ihmisiä, sillä ei vastata näihin lukumääräkysymyksiin ja ihmisluokka kysymykseen. ja eikä oteta huomioon rikollisia, jotka toimivat tässä taustalla, eikä puhuta näistä vastuusta maista. Meidän pitää tarttua näihin ongelmakohtiin. Ja ihan lopuksi vielä lapset. Saisiko vielä mainita lapset, pyydän? tällä vuosisadalla toimimme varsin sofistikoituneesti. Meillä on tietokoneet, Twitter-tilit ja niin edelleen, some toimii, mutta me emme tunnu arvostavan sitä seikkaa, että vieläkin on valtavia, valtavasti kärsimystä ja epämuodollista käyttäytymistä suhteessa lapsiin, joita usein käytetään suurin määrin rikollisiin tarkoitusperiin, mitä tull, kun pyritään EUn alulle. Joskus tämä on tällainen kiila, jota käytetään, että saadaan perheet mukaan, mutta usein nämä lapset tulevat ilman yksin ja heidät lähetetään vars, erittäin vaarallisiin tilanteisiin ja mitä minuun tulee, niin mielestäni emme ole edes alkaneet käsitellä tällaista asiaa. Tällaista ei pitäisi päästä tapahtumaan missään maailmassa tällä vuosella, eikä varsinkaan tällä näin kehittyneessä uudessa maailmaa kuin EU on. Thank you, Timothy. Um... Kiitos Timothy. Seuraavaksi herra Niedel Miller. Thank you very much, Chair. Uh, let... Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Muutama kommentti tästä kertomuksesta, mutta unkariksi jossain. Nagyon fontos és nagyon jelentős jelentés. Kiitos. Minä jatkan puheenvuoroani unkariksi. Mielestäni jossakin kohdin tämä oli riittävän kriittinen tämä kertomus. Siinä, siinä ei ole tarpeeksi selkeitä viittauksia, erityisesti niissä kohdin, joissa puhutaan Unkarista. Voidaan sanoa, että Unkarissa turvapaikkakysymyspolitiikka on paljon rajoitetumpaa kuin missään muussa EUn jäsenmaassa. Se on paljon tiukempaa. Ja tätä täytyy korostaa myös tässä tiedonannossa, mutta ei liioittelematta voisi varmaan sanoa, että Onkarin järjestelmä ei toimi hyvin turvapaikkakysymyksissä. Suurin osa turvapaikan hakijoista, anojista, ei ovat täydellisen epäinhimillisissä olosuhteissa. Hyvin vähän hyväksytään turvapaikka-anomuksia viranomaisten toimesta. 57 tapausta on hyväksytty viimeiseksi ja heille annettiin pakolaisen asema. Helsingin sopimus, jossa viitataan kansalaisjärjestöihin on instrumentti, jota hallitus pyrkii rajoittamaan koko ajan. Sen toimintaa pyritään valvomaan koko ajan. Eli pakolaiset pyytävät turvapaikkaa ja hallitus pyrkii jatkuvasti vainoamaan näitä ihmisiä. Se on täysin kestämätön tilanne, eikä sitä voi missään nimessä hyväksyä, että yksi EUn jäsenmaista harjoittaa tällaista politiikkaa jossa hallituksen pääministeri on sitä mieltä, että nämä maahanmuuttajat ovat rikollisia. Ja Unkari tulee todennäköisesti jatkamaan tätä politiikkaa, joka ei salli maahanmuuttoa. Pääministeri on sanonut, että Unkari on homogeeninen kulttuurillinen kulttuurinsa kannalta ja sen takia ei sitä voi saastuttaa pakolaisten maahanmuuton toimesta. Minä haluaisin, että komission edustaja voisi sanoa mielipiteensä, mitä mieltä hän on tästä, kun Unkarin käyttää näin kovia painostusta, jopa sortotoimenpiteitä mm, turvapaikkakysymyksissä. Mikä on komission näkökanta tähän? Mitä komissio voi teke, tehdä, jotta se voisi vaikuttaa tähän hyvin sortavaan rajattuun politiikkaan Unkarissa? Thank you, Peter. Uh, Kiitos, Peter. Seuraavaksi Herra Kirkos. Kiitos paljon tästä hyvin tärkeästä selonteosta. Tässä on kyse hyvin tärkeästä välineistä, jonka myötä voimme todeta ne heikot kohdat, joita vielä on direktiivien, asetusten, lainsäädäntövälineiden viidakossa, joka koskee turvapaikkakysymyksiä. Me tiedämme, että Etelä-Euroopassa maat joutuvat kovan turvapaikkapaineen alaisiksi ja sen takia tässä tiedonannossa nämä olosuhteet on otettu hyvin esimerkillisellä tavalla esille, koska olosuhteet ovat räjähdyspisteessä. Tässä on kyse lähestymistavasta. Siinä on myös todettu, missä löytyvät ne heikkoudet lähestymistavassa, joissa vaarannetaan ihmishenkiä jatkuvasti. Vastuun pitää kulkea käsi kädessä solidaarisuuden kanssa. Kaikkien jäsenvaltioiden pitää saada tukea eurooppalaiselta mekanismilta, johon joka perustuu objektiivisiin kriteereihin. Minulla olisi yksi kysymys suhteessa tähän selvitykseen. Miten kohdellaan laillisia maahanmuuttajia? Onko teillä valmis toimintaohjelma tätä varten? Toinen kysymys. Sopimukset Turkin kanssa. Kreikalla Kreikka oli allekirjoittanut kahdenvälisen sopimuksen Turkin kanssa. 100 15, 115 000 pyyntöä, mutta 4 000 pystyttiin vain käsittelemään. Tässä on kyse meidän naapuripolitiikasta. Tätä voitaisiin tehdä tulevaisuuden kannalta, mutta nyt on vaarana, että sitä ei lähdetä todella toteuttamaan. Meillä on EU-ssa naapuruuspolitiikkaa ja naapuruuspolitiikka kyllä jatkuvasti huononee. Miten te aiotte jatkossa ottaa käsiteltäväksi tämän ongelman? Kiitoksia. Nyt lista tässä pitenee. Tämä on tietysti hieno tilaisuus käydä vapaasti keskustelua turvapaikka- ja maahanmuuttokysymyksistä. Joten jotta saataisiin kaikki mukaan, niin ehkä vetoaisin teihin, että pidettäisiin kiinni minuutin puheen, josta näin kaikki ehtivät puhumaan. Rova Versia seuraavaksi. Kiitos. Olen pahoillani, että muistutatte kollegoja juuri ennen kuin minä tai joku muu saa puheenvuoron, että puhukaa lyhyemmin. Mutta minä haluan vain sanoa, että tämä esitys on tärkeä elementti. Se on aina hyvä palautus todellisuuteen ja lukuihin. Ja kun puhutaan If you want. Versa voitte käyttää enemmän kuin minuutin. Tämä oli pelkkä virhe. Minä luen tässä ilman laseja. Minulla on tässä nyt monta hattua tavallaan päässä samaan aikaan.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 Kiitos, hyvä puheenjohtaja. Minä yritän nyt tiivistää ajatukseni mahdollisimman lyhyen, mutta minä olen nyt jo hävinnyt tässä jo kuluttanut yhden kalliin minuutin. Sanoin, että tämä tiedonanto aina palauttaa meidät todellisuuteen lukujen kanssa ja voimme uudestaan sijoittaa maahanmuuttoliikkeen EU-ssa suhteessa kokonaan maailmanlaajuiseen muuttoliikkeeseen. Meidän täytyy muistaa, mitkä ovat maahanmuuttoluvut maailmanlaajuisesti, eli täytyy aina muistaa tehdä täsmennyksiä. Toinen elementti, joka vähän antaa suhteellisuutta todellisuuden tajua tähän kysymykseen on se, että me maa, tärkein osa maahanmuuttoliikkeestä kohdistuu tärke, suurimpiin jäsenmaihin. Eli sitäkin pitää vähän suht, mm, suhteellistaa Meillä on lukuja, mutta meidän täytyy ajatella viittä suurta EUn jäsenmaata, jotka ottavat 70 prosenttia maahanmuuttoliikkeestä vastaan. Eli täytyy siis äh, muistaa myös, mitä tapahtuu muissa maissa, mutta täytyy pitää mielessä nämä viisi suurinta maata, jotka kohtaavat suurimman paineen. Maahanmuuttopaine, vaikka en pidä siitä sanasta sinällään, on seurausta siitä, mitä tapahtuu muissa maissa. Vuonna 2011 tunisialaiset lähtivät Eurooppaan ja nyt on tilanne muuttunut mm, valitettavasti sillä tavalla, että syyrialaiset ovat suurin maahanmuuttoryhmä, jotka tulevat EUn maa-alueelle Anteeksi, että käytän tätä vähän kamalaa vertausta, mutta meidän pitää katsoa, kuinka paljon on kuolleita Välimerellä. Siellä on syyrialaisia, eritrealaisia, somalialaisia. Ja kyllä meidän täytyy analysoida asioita mitä ensin lähtien siitä, mitä tapahtuu näissä kyseisissä maissa. Minä eilen tapasin eurooppalaisen pakolaisfoorumin edustajia. Ja vaikka minä olen paljon työstänyt näitä kysymyksiä, analysoin paljon, minua järkytti kyllä suuresti, mitä meille sanottiin näistä monista ihmisistä, mitä monet ihmiset sanoivat, mm, tulee erityisesti näihin mm, maahanmuuttajiin, heidän säilytykseensä, miten heitä säilytetään näissä tietyillä asemilla. Suurin osa heistä on anojia, he ovat näissä väliaikaisissa tiloissa heidän tilannettaan tutkitaan aika huonosti ja meillä on paljon ihmisiä, joilla on jo pakolaisen asema EUn sisällä tässä minä olen samaa mieltä unkarilaisen kollegan kanssa, koska tämä eurooppalainen pakolaisfoorumi vähän hälytti meitä, varoitti meitä sitä, mitä on takkeilla Unkarissa, koska ö, täytyy kuitenkin muistaa, että maahanmuuttajien tulva Unkariin on kuitenkin aika ö, vähäinen. Meillä pitäisi saada todellinen tilanneanalyysi, mitä tapahtuu tämän yhteisen eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän tiimoilla. Ja myös meidän täytyy katsoa, mikä on pakolaisten tilanne ja asema EUn sisällä. Sitä ei voida missään nimessä hyväksyä. Jos ajattelemme turvapaikan anojia, turvapaikan pyytäjiä, sitä ei voida hyväksyä niiden ihmisten kannalta, jotka saavat jo kansainvälistä suojelua EUn sisällä ja puhutaan paljon näistä sopimuksista liikkuvuuden edistämiseksi. Minä, minusta se on ihan hyvä, jos ajattelemme tätä takaisinottoa Öö, käytä lainausmerkeissä, jos ajattelemme tätä vaihtoehtoista osia, joka tarkoittaa sitä, että kolmansien maiden asukkaille annetaan tietty vaihtoehto, miten me voimme suosia laillista maahanmuuttoa. Ja tästä meillä pitäisi olla todella vakavasti otettava yhteenveto, mitä tapahtuu esimerkiksi Tunisian kanssa, mitä tapahtuu Turkin kanssa, koska näiden kahden maan kanssa on allekirjoitettu sopimukset sanon vielä uudemman kerran se, minkä olin sanonut. Minua huolestuttaa suuresti Eritrean tilanne, mitä eritrealaisten kanssa tapahtuu. Kaikki kansalaisjärjestöt hälyt, ovat varoittaneet meitä, antaneet hälytysmerkkejä kuinka paljon eritrealaisia pyrkii Eurooppaan. Heistä ei pidetä tarpeeksi huolta. Ja ihan, ihan, olen ihan lopettamassa. Me emme tarpeeksi katso, mitä tapahtuu Eritreassa. Emme seuraa tilannetta. Se on maa, johon, mm, jota me emme ole lähes koskaan työstäneet, mutta tilanne on siellä dramaattinen. Siellä puhutaan avoimen taivaan alla olevista vankiloista. Sieltä tulee ihmisiä myös meidän maaperällemme hakemaan apua ja turvaa. Ja minä käytin nyt aivan liikaa puheaikaa. Olen pahoillani. Not at all. Thank you very much. Ei ollenkaan, kiitoksia. Herra Meijer seuraavaksi. Mr. Meyer. Herra Meyer. Mevrouw, eh, voorzitter. <laughs> Rouva oikeastaan puheenjohtaja. Mrs. Meyer, my apologies. Uh, dank u wel. Uh... Kiitos. Kiitos puheenjohtaja. Paine ulkorajoilla kasvaa maahan tulo- ja turvapaikanhakijat lisääntyvät. Onko komissio samaa mieltä siitä, että Euroopan unionin työ ja vasta, vaikuttaa myöskin vastaanottoon yksittäisissä jäsenvaltioissa. Tässä lyhyt kysymykseni puheenjohtaja. Kiitos. Thank you very much. I was, um... Kiitoksia. Mm tässä äsken. Sitten seuraavaksi Rova Stevens ECR-ryhmästä. okay, dank u wel, eh, heer voorzitter. Ik... Kiitos, puheenjohtaja. Minäkin puhun ihan lyhyesti, koska useat kollegat ovat jo puhuneet pitkään. Siirtolaisten tilanne on todella valtavan hankala, mutta meidän on samalla ymmärrettävä, että Eurooppa ei pysty ratkaisemaan kaikkia tiettyjen maailman alueiden ongelmia. Minusta tuntuu, että meidän pitäisi olla realisteja tältä pohjalta kysymykseni nyt komissiolle. Minä olen nähnyt tämän kertomuksen ja haluaisin kiittää sydämellisesti komissiota tästä mielenkiintoisesta kertomuksesta. Jos katsotaan tämän kertomuksen sisältöä, niin sinisten korttien määrä, joita jaetaan Euroopassa korkeasti koulutettujen ihmisten houkuttelemiseksi, kun meillä on puutetta korkeasti koulutetuista Euroopassa, niin näen, että niitä myönnetään melko vähän, joten mielelläni haluaisin tietää nyt komissiolta, olisiko tarpeen nyt poistaa vähän esteitä, jotta voitaisiin paremmin houkutella sinisten korttien kautta korkeasti koulutettuja Eurooppaan. Lisäksi kertomuksesta olen pystynyt lukemaan, että on olemassa erityistyöryhmä Välimeren aluetta varten. Ja tässä on esitetty monia toimia. Haluaisin mielelläni tietää, miten pitkälti nämä toimet ovat jo toteutuneet. Suunnitelmia siis on, mutta onko konkreettisesti jotain myös saatu jo täytäntöönpääntöä? Onko tällä välin jo saatu tuloksia? Ja lopuksi haluaisin tietää komissiolta myöskin, onko niin, että sopimus, joka Armenian kanssa on luotu samoin kuin Turkin ja muidenkin vastaanottosopimusten sopimusten solmiminen, onko tämä johtunut siihen, että on voitu rajoittaa laittoman maahanmuuton reittiä? Tässä kysymykseni, kiitos. Thank you, Mrs. Stevens. And the next... Kiitoksia, Rose Stevens. Sitten Jane Lambert. Uh, thank you and, and... Kiitoksia. Kiitän tästä kertomuksesta myös. Minulla on joukko kysymyksiä Haluaisiko komissio vastata, minkälaisia trendejä te näette siinä, miten eri tavoin käytetään turvapaikka-asemaa suhteessa mm, toiseen suojeluun jossakin osavaltiossa. Ja kun katson, varsinkin nyt ollaan vielä uudelleen laatimasta direktiiviä, niin voitaisiin ajatella, että jotkut jäsenvaltiot halusivat tällaista äh, sijaissuojaa. Se oli tavallaan korvaavana toimintana vallan, joten haluaisin tietää, miten komissio voi tätä kommentoida. Sitten toiseksi on, täällä puhutaan siitä, miten käytetään säilöönottoa ja miten tämä liittyy oikeusavun saantiin ja kuinka se on usein paljon heikompaa niille, jotka ovat säilön, säilössä. Ja kysyn, niin olisi se varmaan paljon vähemmän näitä valituksia, jos olisi parempaa oikeusta apua saatavilla. Mainitsitte myös, että nyt laaditte suosituksia maaraporttien yhteydessä ja yksi ongelma, joka meillä on ollut sosiaalisesta ulottuvuudesta tässä yhteydessä, on ollut se, että on puuttunut johdonmukaisuutta, mitä tulee lähestymistapaan kautta kaikkien, kautta jäsenvaltioiden, niin että jo, joitakin jäsenvaltioita pyydetään, pyydetään ryhtymään johonkin asti, jossain asiassa, mutta toisia maita ei pyydetä mihinkään, vaikka ongelmia sielläkin on, joten miten tämä johdonmukaisuus sitten varmistettaisiin. Ja sitten lopuksi yksi toinen alue, joka on tullut esille maahanmuuton yhteydessä, ja se vähän liittyy siihen, mitä Rova Stevens äsken sanoi. Kun tunnustetaan maahantulijoiden opintotodistukset, usein sanotaan, että Tukholmassa on kaikkein pätevintä taksi pätevimmät kuljettajat ehkä jossakin muissa maissa on omat erityispiirteensä. Onko tässä asiassa mitenkään edetty? Kiitoksia. Kiitoksia Jean. Sitten Rova Bonifoy. Merci. Dans cette communique... Kiitos tässä tiedonannosta. Pitää to- todeta, että maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden oikeuksia on vahvostettu EU:ssa, mutta kuitenkin tuntuu siltä, niin kuin komissio yhteenvedossaan sanoi, että maahanmuuttoa tässä lainaan ei ole hyvin hallittu ja hoidettu. Tragediat lisääntyvät, Eurooppa ei ole ottanut opikseen Lampedusan draamasta. Ja tänä päivänä on yhäkin vaikeaa saada toteutetuksi tehokas ja toimiva maahanmuuttomekanismi. Välimeri pitäisi olla solidaarisuuden meri jäsenvaltioiden välillä. Komissaani on laatinut hälyttävän tiedonannon, kuinka EU on heikko syyrialaisten pakolaisten kanssa. Jälleen kerran Eurooppa ei ole pystynyt ottamaan vastaan näitä ihmisiä eikä antanut liittävää apua mehän me vaadimme toimenpiteitä, inhimillisempiä toimenpiteitä pakolaisten vastaanottamiseksi, mutta turvapaikkakysymykset ovat paljon paljon jäljessä ja budjetit eivät riitä kattamaan näitä rajojen ulkopuolille. Miten me voimme saada tehokkaan turvapaikkajärjestelmän toimivaksi, kun on budjetti on heikko? Miten me voimme saada eurooppalaiset hyvät pelastusoperaatiot merellä, kun poliittista tahtoa useimmissa jäsenvaltioissa loistaa poissaolollaan? Euroopan pitää pitäisi olla kunnianhimoisempi turvapaikka- ja maahanmuuttokysymyksissä. Sen pitää vahvistaa budjettiaan, jotta voimme ottaa vastaan maahanmuuttajat ja turvapaikanhakijat, voidaksemme ottaa heidät paremmin vastaan. Meidän pitää myös taistella laitonta maahanmuuttoa vastaan yhteistyössä näistä, näiden lähtömaiden edustajien kanssa, eli siis vahvistaa yhteistyötä kolmansien maiden kanssa, niin kuin komissio toivoo, mutta meidän pitää myös auttaa näitä maita kehittymään. Siinä EUn pitää olla kunnianhimoisempi, vieläkin kunnianhimoisempi. Kiitos. Thank you. The next is Mrs. Spinelli. Kiitoksia vuorossa, Rova Spinelli. Thank you for uh, the... Mm, Kiitos. Per il rapporto è molto interessante. Kiitos tästä hyvin tärkeästä tiedonannosta. Minä halusin sanoa teille, että kun nyt me elämme kriisitilanteessa, joka vain kärjistyy ja pahenee Irakin Eh, islamin vastaisen sodan takia, jota se käy ISIS-järjestöä vastaan. Uskon, että meidän pitää nyt näyttää, kuinka voimme olla nopeita päätöksenteossa. Jos me tunnustamme vastavuoroisesti pakolaisen aseman, se olisi hyvä asia, mutta se on vielä äh, asia, joka loistaa poissaolollaan. Mitä voidaan tehdä, mitä me haluamme, mitä me toivomme? Me haluaisimme, että monet jäsenvaltiot todellakin kiinnostuisivat pakolaiskysymykseen, josta on tullut traaginen. Sivulla seitsemän tässä tiedon sanotaan, että jäsenvaltiot eivät kiinnostu tästä traagisesta pakolaiskysymyksestä tarpeeksi. Frontexin asemaa rooli ei ole vielä tarpeeksi selkeä, ei tiedetä kuka maksaa ja mitä kun turvaudutaan laillisiin menettelytapoihin pakolaiskysymyksissä, nekään eivät ole riittävästi, riittävän taattuja, mikä taas avaa ovet järjestäytyneelle rikollisuudelle. Me olemme olleet liian varovaisia pakolaisten saamiseksi hyvin integroitumaan Eurooppaan. 15 000 vuonna 2013, mutta meillä oli 300 000 turvapaikan pyyntöä. Kiitos. Thank you. Next is Mr. Kiitoksia. Sitten herra Korar. Grazie. Grazie, presidente. Kiitos, puheenjohtaja. Me olemme tarkastelleet tätä vuosikertomusta vuodelta 2013. Meillä me tarkastelleet komission kannanottoa ja vaikuttaa siltä, että edistää edistystä on tapahtunut, mutta tämä on minun ensimmäinen lainsäädäntökauteni. En tiedä, miten asiat sujuivat edellisellä kaudella, mutta jos tarkastelee nykytilannetta, voi vain todeta, että suuria ongelmia on paljon olemassa vielä turvavaikkakysymyksissä Euroopassa. Meidän pitäisi ehkä palata takaisin niihin sääntöihin, jotka puhuvat valtiosta, joka saa tämän pyynnön. Sen jälkeen turvapaikan anojan pitää olla EU-alueella. Nämä säännöt ovat välttämättömiä. Sitten jäsenvaltioiden välinen solidaarisuus, se, sitä ei juurikaan ole. Solidaarisuutta kyllä löytyy niihin maihin, jotka ottavat suurimman osan äh, maahanmuuttajista tai turvapaikananoista. Puhun tässä erityisesti Italiasta. Meillä on tuhansia tulijoita maaperällämme viime vuonna. Tämä kyllä koskettaa koko Välimeren aluetta kun ajattelemme, mitä tapahtuu Lähi-idässä. Laiton maahanmuuton ongelma ei kosketa vain meidän valiokuntamme toimivaltuuskysymyksiä. Tässä on kyse koko eh, ehkä eu yhteisestä ulkopolitiikastakin jossain määrin meidän täytyy ajatella, miten se liittyy tähän. Meidän täytyy ajatella myös koko tiettyä sotatilannetta, joka vallitsee Välimeren alueella. Tämä sininen korttijärjestelmä ei ole hyvä. Kriteerit ovat liian tiukkoja, liian rajaavia, liian ankaria. Niitä pitäisi yksinkertaistaa, jos ajattelemme laillista maahanmuuttoa. Lopuksi vielä Frontexista. Haluaisin äh, kyllä ymmärtää, mitkä ovat Frontexin toimivaltuudet, rajat ja liikkumavapaus ja toiminta toimintamarginaali. Jos ajattelee Mare Nostrum-operaatio tai Triton-operaatiota, miten me voimme hoitaa pelast- meripelastuksen? Nämä uudet operaatiot ovat paljon vaikeampia, jos me haluamme pelastaa ihmishenkiä Välimerellä. Nyt suljen puhujalistan. Jos joku vielä haluaa, antakaa merkki. Hyvä. Lista on suljettu. Seuraavaksi Rova Metsola. Grazie ħafna. Ehm, Kiitos oikein paljon. Haluaisin erityisesti puhua näistä siirroista. Ensimmäinen vi- aina viittaus on sivulla seitsemän. Siinä on vain muutama rivi. Me varmasti kaikki nyt muistamme, miten viime vuonna – eteläisemmästä Euroopasta jäsenet ovat pyytäneet keskustelua tämän pilottihankkeen jälkeen, joka Maltalla aloitettiin. Komission jäsen Malmström tuli parlamenttiin ja sanoi, että jäsenvaltiot eivät halua keskustella tällaisesta aiheesta. Tämä oli kyllä yllättävää näin tärkeän kokouksen ja tämän aihetta käsittelevän foorumin jälkeen parlamentin pitäisi saada enemmän tietoa. Parlamentin pitäisi tietää, mitä suunnitelmia komissiossa on kaikilla tasoilla, jotta nämä keskustelut uudelleen sijoittamisesta voidaan saada liikkeelle kaikissa toimielimissä. Maltan kaltaiselle maalle tämä aihe on ratkaisevan tärkeä kansalaisten silmissä me tarvitsemme tähän ratkaisun ja siksi tarvitaan keskusteluita. Nyt saamamme viesti on se, että jäsenvaltiot ja komissio eivät ole valmiita tästä aiheesta keskustelemaan ainoastaan. Parlamentin jäsenet ovat valmiita keskustelemaan tästä aiheesta. Tämä osoittaa solidarisuuden puutetta EU-maissa. Mr. Diaz de Mera, Augustin. Diaz de Mera. Mm, gracias, señor presidente. Kiitos rouva puheenjohtaja. Todella tämä tiedonanto äh, on sen laatuinen, miten sitä lukee. Jokainen voi määritellä se oman laadukkuuden oman mielensä mukaan, mikä on välttämätöntä, mikä, on, mikä ei ole täydellistä, mikä on täydellistä ja mikä on hyvin tavanomaista. Minä minä olen paikantanut 11 ö, kohtaa, joissa arvotetaan eri tavalla maahanmuuttoa, turvapaikkakysymystä. En lähde nyt teitä tässä tylsistyttämään niillä kaikilla omilla ajatuksillani, joita nousi tätä lukiessani. Mutta jotkut kommentit, jotkut kohdat ovat hyvin viit... Kuten Roberta tässä äskettäin sanoi, kysymys takaisinotosta. otosta liittyy jaettuun solidaarisuuteen. Erityisesti jos katsomme näitä niin sanottuja pienempiä maita, jotka saavat suuren osan turvapaikka- ja maahanmuuttopaineista vastatakseen. Tästä olisi, jos puhutaan sitten näistä hallinnollisista säilönottopaikoista, Emmekö me kykene luomaan lainsäädännöstä instrumenttia, jossa puhuttaisiin arvokkaista, ihmisarvois, ihmisarvokkuuteen liittyvistä normeista, koska tässä puhutaan vain säilöönottopaikoista, mutta ei puhuta mitenkään kuinka arvokkaasti ihmisarvon mukaisesti voitaisiin ottaa vastaan nämä ihmiset. Frontexistakin valitsee ehkä yleinen sekaannus kuuntelin tässä edustaja Karao, jota kunnioitan suuresti ja hän on tullut tänne vastikään, mutta Frontex ei ole mikään meripelastusjärjestö. Mutta onneksi se kuitenkin suorittaa meripelastustyötä, mutta onneksi ja epäonneksen se harjoittaa sitä, mutta tässä olisi kyse yhteistyöstä. Frontex on myös loistava idea, mutta sen, se ei aina pääse toteuttamaan Meillähän on myös tästä myös tarjouksia, joita ei koskaan pystytä toteuttamaan, mutta Frontex lähtee liikkeelle silloin, kun se huudetaan hätiin ja apuun. Mutta jos me puhumme rajavalvonnasta, niin jokaisen maanhan pitäisi sitä tehdä ja Frontex on vain yhteistoiminta, eli Pitäisi puhua myös rajojen ö, erityispiirteistä, kun puhutaan maarajoista ja ilmarajoista ja merirajoista. Mutta jos me nyt puhumme integraatiosta, sehän on ö, yhteistä toimintaa, kuten komissio tässä sanoi. Se kuuluu kansallisiin toimivaltuuksiin. Se on ihan puhdasta subsidiaariperiaatteen alaista toimintaa. Mutta minä haluaisin kuitenkin tietää lisää rahoituksesta. Lainsäädäntöpaketin rahoituksesta puhutaan älykkäistä rajoista. Tätä kysymystä emme ole vielä lähestyneet, mutta äh, kyllä siihenkin kuuluu 1700 miljardia. Meidän täytyy ajatella myös YK, miten se toimii kes- maahanmuutto- ja pakolaiskysymyksissä. Meidän täytyy ajatella, kuinka tärkeä komponentti se, tämä on myös jokaisen jäsenvaltion, jokaisen maan BKTstä, jos ajattelemme maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikkaa ja kaiken siihen liittyvää toimintaa. Meidän täytyy myös puhua myös suosituksista ja subsidiariteettiperiaatteesta kun lähdetään tiukentamaan rikoslainsäädäntöä, kun me lähdemme rankaisemaan niitä, jotka suorittavat, harjoittavat ihmiskauppaa ja hyväksikäyttävät ihmisiin, ihmisten toivoa ja odotuksia paremmasta. Vielä lopuksi puheenjohtaja, kuten kollega puhui, Lopes Aguilar täällä sanoi, edellinen puheenjohtaja, meidän täytyy puhua puhua selkeällä kielellä ja puhua laillisista termeistä. Me puhumme laittomista maahanmuuttajista. Tässä on se kuitenkin ihmisistä. Eivät he ole laittomia ihmisiä, he ovat tulleet ehkä laittomasti, mutta meidän täytyy käyttää oikeata kieltä, kun puhumme näistä asioista. Thank you, Mr. Diaz, for the fight. Kiitoksia, herra Diaz, niin, vielä lopuksi hyvä muistuttaa uusille jäsenille minkälaisia menettelytapa täällä on käytössä ja mitä käytetään vielä lopuksi. Nyt aika alkaa olla vähissä. Rova Winberg. Tack, ordförande. Kiitos puheenjohtaja. Minä tulen maasta, Ruotsista. Meillä on 9,5 miljoonaa asukasta ja me olemme EU:ssa se maa, joka ottaa vastaan eniten maahanmuuttajaa turvapaikanhakijoita. Ja voin sanoa, että olemme ottaneet vastaan niin paljon, että kustannuksia ongelmia on syntynyt paljon. Meillä ei ole mahdollisuutta kunnollisella arvokkaalla tapaa ottaa heitä vastaan. Tämä luo alueita, joilla tunnetaan ulkopuolisuutta. Kunnat joutuvat ottamaan ihmisiä vastaan, vaikka mahdollisuuksia ei ole. On nähtävä, miltä tämä tilanne näyttää. Monet tulevat Ruotsiin, koska Ruotsissa sanotaan, että Syyriasta tulevat esimerkiksi saavat oleskeluluvan, kunhan pääsevät Ruotsiin ihan riippumatta siitä, miten sinne pääsee. Ja Ruotsiin päästäkseen pitää kulkea useamman EU-maan kautta. Ja mielestäni on kyllä hyvin ihmeellistä, että Dublinin asetusten kautta ei pohdita sitä, miten päästään niin pitkälle pohjoiseen ilman, että mitään valvontaa on tapahtunut. Joten minusta tätä pitäisi katsoa nyt hyvin tarkkaan ja katsoa rajavalvontaa. Ruotsissa me kannamme aivan suurta, liian suurta vastuuta nyt. Kiitos. Thank you for being, uh, Kiitoksia, että puhuit tänään tiiviisti. Sitten vielä lopuksi herra Void. Ja, danke, herr Ich, uh... Niin, kiitos puheenjohtaja. Tästä kertomuksesta jäi oikeastaan puuttumaan tulevaisuuden näkymät. Tässä on aina kyse siitä, että todetaan, että – turvapaikanhakijoiden määrä lisääntyy, kaikki tiedämme sen, mutta neuvoston puheenjohtaja Matteo Rensihän on sanonut, että meidän ei tulevaisuudessa pitäisi niinkään käsitellä sitten, että laittomista tehdään laillisia tai että lisätään Frontexin voimavaroja, vaan meidän pitäisi taistella syitä vastaan ja taloudellisten pakolaisten köyhyyttä pakenevien osalta voitaisiin varmasti työstää muitakin tulevaisuuden näkymiä. Ja tästä kertomuksesta ei myöskään riittävästi nähdä, mitä tehdään ihmiskauppaa vastaan. Siitä ei puhuta nyt tarpeeksi. Tietääkö komissio, miksi sinisen kortin järjestelmä – on saanut vastakaikua ainoastaan Saksassa, muissa valtioissa ei oikeastaan ollenkaan. Thank you very much. Um... Kiitoksia. Tässä äh, Tämä oli varsin hyödyllistä. Meillähän tietysti piti käydä läpi tämä vuosikertomus joka tapauksessa, jotta saamme hyvän kuvan, mikä tilanne jäsenvaltiossa on maahanmuutto turvapaikkakysymyksessä ennen kuin aloitamme näiden asioiden tarkemman käsittelyn. Tämä oli varsin hyödyllinen keskustelu. Nähtiin vähän, mitkä asiat huolettavat tässä maahanmuuttoturvapaikkakeskustelussa. Tästä olisi siis todella paljon hyötyä ja oli hyvä käyttää aikaa tähän. Jos vielä lisäisin muutaman kysymyksen ihan lyhyesti itse. Ensinnäkin, kun luen tätä kertomusta, siellä ei ole tarkkaa kohtaa täytäntöönpanosta tai ja yleinen ongelma, joka meillä on, että me olemme jo tehneet paljon tätä lainsäädäntötyötä ja sitä on jo hyväksytty ja maahanmuuttopaketissa ongelmana on juuri tämä täytäntöönpano ja monet kysymyksetkin keskittyivät minkälaiseen jäs- toimintaan jäsenvaltiot ryhtyvät näiden direktiivin täytäntöönpanoksi, onko teillä tästä kommentteja. Sitten vielä laillisesta maahanmuutosta, olin itse esittelen näistä kysymyksistä. Miten näette täytäntöönpanon tässäkin tulevaisuudessa, kun valta on varsin vihamielessä poliittisessa ilmastossa, Jaru Vasivel velotti esille muut laillisen maahanmuuttokysymykset, esimerkiksi opiskelijan vaihdon, vierailijat ja niin edelleen, mutta onko jotakin tulevaisuutta myös muille asiakokonaisuuksille tässä aika kielteisessä ilmapiirissä koskien laista maahanmuuttoa? Sitten vielä Rova Corrado ja myös herra Rajan, jos haluatte kommentoida maahan, anteeksi, turvapaikka-asioita. Very much for this. Kiitos oikein paljon kaikista näistä kysymyksistä ja huomioista. Maahanmuutosta yleisemmin vastaan minä ja sitten turvapaikka kysymykset jätän kollegalleni niin Steven Ryanille. Ehkä lähden tuosta viimeisestä kysymyksestänne liikkeelle täytäntöönpanosta ja tulevaisuudesta. Varmasti täytäntöönpano on yksi prioriteeteista tulevan komission osalta. Tämä taidettiin jo todeta puheenjohtajan suulla sekä maahanmuuton että turvapaikan osalta. Meillä on paljon lainsäädäntöä, jota on siis todella nyt hyväksytty. Kahdeksan alakohtaista direktiiviä josta neuvotellaan vielä, joten varmasti täytäntöönpano on ykkösprioriteetti samoin kuin se, että arvioidaan sitä, miten tehokkaita nämä direktiivit voivat olla. Muuttoliikkeiden osalta on monia tutkimuksia myös käynnissä, että voitaisiin arvioida ainoastaan täytäntöönpanoa, mutta myöskin direktiivin vaikutusta, mitä tulee vastaanottoon oikeuksiin, maiden kansalaisten oikeuksiin. Nämä ovat varmasti prioriteetteja tulevassa komissiossa. Mitä tulevaisuuteen tulee, varmasti komission jäsen ehdokas voi vastata yksityiskohtaisemmin, mutta voin jo todeta, että puheenjohtaja Junckerin luonnoksessa sinisen kortin järjestelmä, korkeasti koulutettujen järjestelmä on yksi prioriteetti myös, koska todella, kuten monet valiokunnan jäsenet ovat todenneet, tässä on kysymyksiä, jotka liittyvät sinisen korttiin ja siihen, että on vain yksi tai ehkä kaksi jäsenvaltiota, jotka myöntävät suuren enemmistön näistä sinisistä korteista ja monissa muissa jäsenvaltioissa tämä ei ole ollenkaan onnistuneesti lähtenyt liikkeelle tämä järjestelmä. Me olemme lähteneet tutkimaan tätä ja täytäntöönpano kertomus ensimmäinen sinistä kortista annettiin toukokuussa yhdessä vuosittaisen kertomuksen osalta ja siinä on tehty ensimmäisiä analyysejä olemassa olevan tiedon pohjalta. Me jatkamme analyysityötämme ja jatkamme sinisen kortin järjestelmän tarkastelua jotta voitaisiin nähdä, miten tilannetta voitaisiin parantaa, miten EUsta voisi tulla houkuttelevampi korkeasti koulutetuille ihmisille ja katsoa, tarvitaanko jotain muutoksia. Se, mitä voin sanoa, ja tätä painotettiin myös kertomuksessamme, on se, että se, että on olemassa kansallisia järjestelmiä, jotka liittyvät korkeasti koulutettuihin ei luo johdonmukaisia puitteita korkeasti koulutetuille. Eli kyllä tietyt jäsenvaltiot antavat tällaisia lupia, mutta eivät välttämättä sinisen kortin muodossa, koska on olemassa tiettyjä kansallisia lupia, joita myönnetään, mutta tämä ei varmaankaan auta selkeyttä myöskään niiden sääntöjen osalta, jotka houkuttelevat näitä ihmisiä, joten me tutustumme näihin kysymyksiin ja tutkimme niitä tarkkaan tulevaisuudessa myös. Lisäksi oli kysymys siitä, miten saadaan tietoon laillisen maahanmuuton kanavat ihmisille. Meillä on jo portaali, maahanmuuttoportaali, jossa on tietoa EUn direktiivistä ja myöskin kansallisista menettelyistä ja yhteyspisteistä. Mutta tämä ei tietenkään riitä, sen tiedostamme. Ja me aiomme päivittää tätä portaalia, jotta tietoa voidaan jakaa laajemmin. Toinen osa työtä on tuleva tulevat tiedotuskampanjat, joita toteutetaan tietyissä kolmansissa maissa, erityisesti Afrikan maissa, joilla katetaan myös laillisen maahanmuuton kanavat. Lisäksi oli useita kysymyksiä, jotka liittyvät ihmiskauppaan järjestäytyneeseen rikollisuuteen, joka löytyy tämän ongelman takaa, siis siirtolaisten salakuljetus. Tämä on ala, joka on tärkeä prioriteetti jo toimintaohjelmassa, joka liittyy Välimeren erityistyöryhmään. Komissio tekee jo kovasti työtä tällä hetkellä teknisellä tasolla. Me teemme yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa ja ainoastaan jäsenvaltioiden kanssa, että voidaan nähdä, mitä on nyt jo käytössä mitä tulee ihmiskaupan vastaiseen ja ihmissalakuljetuksen vastaiseen työhön Europolin ja Frontexin kanssa yhteistyössä myös koska me tarvitsemme koordinoidun eu tason lähestymistavan. Kaikki virastot ovat tässä myös mukana, jotta voidaan puuttua tähän tärkeään kysymykseen ja syihin. Me haluamme luoda toimintaohjelman ensi vuoden alussa, miten voidaan puuttua tähän myös operationaaliset toimet, yhteistyö Europolin ja Frontexin välillä aivan erityisesti ja jäsenvaltioiden kesken myös, joten järjestäytyneen rikollisuuden ja salakaupan vastainen taistelu on yksi tärkeä prioriteetti tulevaisuudessa. Lisäksi esitettiin monia kysymyksiä, jotka liittyivät lähtömaihin, kauttakulkumaihin, kuten Välimeren me nähtiin. Tämä on keskeinen kysymys. Meidän on tehtävä yhteistyötä kolmansien maiden kanssa, jotka ovat joko lähtömaita tai kulkumaita. ja me olemme saaneet liikkeelle useita prosesseja, jotta voidaan keskustella yhteistyössä kolmansiin maihin. Mainitsen yhden esimerkin. Poliittinen vuoropuhelu Afrikan sarven maiden kanssa. Kartumin prosessi se lähtee liikkeelle marraskuussa. Valmistelut ovat käynnissä ja poliittisesti hanke lähtee liikkeelle marraskuussa. Siinä otetaan mukaan muun muassa se, että luodaan kansallisia alueellisia strategioita Afrikan sarven alueella. Lähdetään näin yhdessä taistelemaan ihmis, salakuljetusten ihmiskaupan syitä vastaan. Tämä on tietenkin se tapa, jota on käytettävä myös muiden maiden osalta. Olen nyt Tunisin ja Marokon kanssa solmittavat liikkuvuuskumppanuudet. Liikkuvuuskumppanuus ei koske ainoastaan takaisinottoa tai laitonta maahanmuuttoa, vaan on olemassa myös hankkeita, jotka liittyvät tiedotukseen, kerrotaan laillisista kanavista, koulutuksesta, tiedosta, jota annetaan ennen maantuloa niille maan kansalaisille, jotka ovat työssä – sitten jossain jäsenvaltioissa, joten kattava lähestymistapa myös liikkuvuuskumppanuuteen, joka kattaa laillisen maahanmuuton ja taistelun laitonta maahanmuuttoa vastaan ja myöskin turvapaikkajärjestelmän vahvistaminen näissä maissa. There were a number of questions also. Lisäksi oli monia kysymyksiä, jotka liittyvät rajanvalvontaan ja Frontexiin, Frontexin rooliin. Minusta tuntuu, että komissio on jo useat kerrat todennut komission jäsen Malmström ja pääjohtaja Rytte, että kyse ei ole eurooppalaisesta rajavartiolaitoksesta, vaan se on koordinoiva, tukeva virasto, joka tukee jäsenvaltioiden rajavalvonta- ja rajavartiointitehtäviä. Tietenkin priorisoidaan niitä ulkorajoja, kuten Välimeren ulkoraja, joissa on tarvetta ja jos on esitetty pyyntöjä jäsenvaltion puolelta, mutta Frontex ei voi toimia yksin, vaan se tukeutuu jäsenvaltioiden yhteistyön varaan. Siksi komissio on aina vedonnut sen puolesta, että muut jäsenvaltiot myös osallistuisivat laajemmin yhteisiin operaatioihin – joita Frontex koordinoi erityisesti, että tuettaisiin Välimeren alueen toimia. Nyt keskustelut ovat käynnissä Frontexin ja jäsenvaltioiden kanssa, joita tämä koskee, miten saataisiin päivitettyä parempaan suuntaan Välimeren työtä, erityisesti tämän operaation osalta, joka ei korvaa Maaren Nostrumia, mutta lisää Frontexin läsnäoloa ja johtaa yhteisiin jäsenvaltioiden keskeisiin toimiin Välimeren alueella. Ja näiden toimien kautta voidaan tukea niitä jäsenvaltioita, jotka altistuvat näille paineille kaikkein eniten. Minusta tuntuu, että ja eurooppalaisesta ohjausjaksosta vielä siitä kysyttiin, eli miten olemme mukana tässä ohjausjakso työssä. Se on monimutkainen prosessi, kuten tiedätte. Siinä on suosituksia, jotka liittyvät talous- ja sosiaalipolitiikkaan lähinnä. Mutta tänä vuonna olemme tehneet hyvin läheistä yhteistyötä työllisyyspääosaston ja muiden pääosasten kanssa, jotka ovat tässä työssä mukana, jotta voitaisiin huolehtia siitä, että saadaan erityiset suositukset, jotka liittyvät niihin maihin, joissa esimerkiksi olisi suuri kuilu, mitä tulee maahanmuuttajien työllistämiseen verrattuna EU-jäsenvaltion Belgia vaikka tai Ruotsi, lainatakseni nyt kahta esimerkkiä, joissa suuri, oli suurin kuilu työllistymisen osalta. Eli pyrimme etsimään keinoja, joilla voidaan saada siirtolaisryhmiä aktiivisemmiksi työmarkkinoilla. Myöskin muu kotouttamistoiminta on tässä yhteydessä esillä. Me olemme huolehtia siitä, että synergiaa saadaan paljon enemmän maahanmuuton ja toisaalta talous- ja sosiaalipolitiikan osalta. Me jatkamme tätä prosessia ja pyrimme sitä vahvistamaan. Minusta tuntuu, että suurin osa maahanmuutosta kysyviin kysymyksiin on saanut nyt vastauksensa ja annan kollegoille, kollegalle mahdollisuuden vastata turvapaikasta ja kansainvälisestä suojelusta. Kiitos. Stephen Kiitoksia, Lara. Um, yeah, if you make a brief... Niin, pyydän puhumaan lyhyesti. Uh, Hyvä, puhun tosiaan lyhyesti. Ihan ensin johdantona vain, että myös turvapaikkakysymyksissä komission korostanut, että tulevina vuosina tullaan keskittymään täytäntöönpanoon, niin kuin herra Moras ja Lara äsken sanoivat. Meillä on nyt kattava, selkeä juridinen kehys, kun monet kysymyksetkin osoittavat, että suurena haasteena on, miten tätä kaikkea täytäntöön pannaan käytännössä. Emmekä avusta tässä pelkästään jäsenvaltioita, kun ne siirtävät tätä koti, siis oma lainsäädäntöönsä, vaan pyrimme myös lisäämään tietoja siitä, mitä tapahtuu koko EUn alueella kaikissa jäsenvaltioissa. Tässä saamme tietysti apua Maltan virastoltamme turvapaikka-asioiden tukivirastolta sitten näihin, joita jäsenet tekivät. Kysyttiin Unkarin tilanteesta. Totta, komissio on tietoinen monista haasteista, joita Unkarilla on edessä viime aikoina ollut. Muuttajia on tullut turvapaikanhakijoita. Viime vuonna Unkari sai ennalta näkemättömän suuren määrän turvapaikanhakijoita ja sillä oli valtava ongelma ottaa vastaan kaikki nämä tulijat. Me olemme olleet läheisessä yhteydessä viranomaisiin Unkarissa ja olemme vierailleet paikan päällä pakolaiskeskuksissa ja huomattavaa parannusta siellä onkin saatu aikaan. Vieläkään tilanne ei ole ihan teellinen, mutta isoja parannuksia on tapahtunut. Samoin unkarilainen jäsen mainitsi huolet, jotka Unkarin helsinki komitean on ottanut esille Mekin olemme hyvin tietoisia näistä ongelmista ja olemme ottaneet niitä esille erityisesti Unkarin viranomaisten kanssa. Ja puhumme aivan erityisesti säilönoton käytöstä. Siinä asiassa huomattava parannusta on mielestäni saatu aikaan ja se kannattaa ottaa esiin, mitä tulee lainsäädäntökehykseen esimerkiksi, mutta vieläkin on kysymyksiä, joista edelleenkin keskustelemme unkarilaisten kanssa. Sitten parista muusta tarkemmasta kysymyksestä, jotka tehtiin. Rova Verja kysyi säilönton käytöstä. Hän ilmaisi tästä asiasta huolta ja olosuhteista säilöntokeskuksessa. Kannattaa nyt varmasti sanoa, että meillä on nyt erittäin selvät lailliset kehykset, mitä tulee säilönottodirektiiviin. Tämä tekee selväksi, että säilönoton sanottua pitäisi käyttää vain poikkeuksellisissa olosuhteissa viimeisenä keinona sitten, kun kaikki perusteet täytyvät tehdä myös selväksi, että olosuhteiden täytyy vastata tiettyä tasoa säilöntökeskuksessa ja me tulemme priorisoimaan tätä asiaa ja sen toteutumista kaikissa jäsenvaltioissa. Rova Mayer tai Rova Lambert pikemminkin kysyi juuri siitä, miten jäsenvaltiot käyttävät erityyppisiä asem- statuksia, kun myönnetään turvapaikkahakijan asema tai annetaan toisesta suojelua. Tässä asiassa sanoisin vain, että oikeudelliset puitteet ovat nyt selvät. Jäsenvaltioiden täytyy ensin arvioida, täyttääkö joku ensin pakolaisaseman vaatimukset ja vasta sitten aletaan miettiä, voivatko, saada, voivatko he saada myös toissijaista suojelua. Olemme tietysti tietoisia siitä, että käytännössä on vieläkin eroja siinä, miten jäsenvaltiot tuntuvat käytännössä soveltavan äh, näitä laillisia puitteita tai juridista kehystä. Tiettyä lähentymistä on ollut ja tämä kannattaakin panna merkille, mutta yksi asia, tämä on yksi asia, jota seuraamme erittäin valppaasti ja uskon, että tämä pätee myös Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirastoa. Olemme kouluttamassa tavallaan jäsenvaltioita ja selitämme selkeästi, miten äh, tätä vaatimusdirektiiviä direktiiviä tässä, näissä tapauksissa pitäisi soveltaa niin, että aikanaan se tätä todellista lähentymistä tapahtuu jäsenvaltioiden kesken, miten näitä asemia myönnetään ja käytetään. Sitten tuli montakin kysymystä solidaarisuudesta yleisesti ja uudelleen sijoittamisesta. Sitten tuli hiukan huolekkaita kysymyksiä Maltan jäseneltä tämä koski uudelleen sijoittamista myös. Tässä yhteydessä korostaisin jälleen kerran, että komission kannalta katsottuna, ja tämä asia onkin säännöllisesti tullut esiin pian tehtävänsä jättävän komissaarin kannanotoissa ja tämä varmasti jatkuu seuraavan kaudella. Uudelleen sijoittaminen tärkeä solidaisuusväline. Se on sellainen väline, joka edelleenkin on esillä ja olemme optimistisia sen suhteen, että jäsenvaltiot turvautuvat asianmukaisissa olosuhteissa tähän. Malta on ennen kaikkea tavallaan hyötynyt tästä uudelleensijoittamisvälineestä tällä hetkellä tähän mennessä, mutta uskon, että tulevaisuudessa syntyy sellaisia tilanteita, joissa jäsenvaltiot hyvinkin ehkä saavat poliittista tahtoa, jotta käyttävät uudelleen sijoitusta hyväkseen silloin, kun yhdellä tai kahdella jäsenvaltiolla on edessään aivan erityis, erityinen taakka, mitä tulee turvapaikanhakijoiden määrään tai tunnustettuihin pakolaisiin. Kuitenkin tämä edelleenkin pysyy vapaaehtoisena eleenä. Thanks. Pyytäisin sinua lopettelemaan. Kyllä, lopetan juuri tähän. Sanon vielä sen, että meillä on taloudellisia kannustimia, jotta jäsenvaltiot turvautuisivat tähän välineeseen ja sitten vuosittainen uudelleen sijoittamisfoorumi, joka pidettiin viime vuonna. Sama foorumi kokoustaa tämän vuoden marraskuussa, joten tämä tulee olemaan meille tilaisuus vedota jäsenvaltioihin, jotka käyttäisivät tätä välinettä sopivissa olosuhteissa. No, aika huomioon ottaen jätän puheenvuoroni tähän. Varmasti tässä kävinkin läpi suurimman osan pääkysymyksistä, joita tehtiin turvapaikka-asioista. Molemmatkin teitte varsin hyvää työtä ja voisin tietysti käyttää tähän tunteja kriittisen lainsäätäjänä, mutta haluaisin vain kiittää jäseniä siitä, että ottivat esille heille tärkeitä kysymyksiä. Ainakin olemme nyt kartoittaneet, mitkä ovat meille tärkeitä ongelmakohtia ja mihin kysymyksiin pitää pystyä vastaamaan virallisesti. Tämä oli siis hyvää keskustelua, siitä oli hyötyä ja nyt meillä, meillä on jatkossa ehkä mahdollisuus käydä vähän tarkempaa keskustelua EASOsta, Euroopan turvapaikka-asioiden virastosta. Kuten kaikki tiedätte, tämä on nyt kriittinen vaihe tässä keskustelussa, kun ajatellaan, mitä juuri Välimerellä tapahtuu. Ja kieraamme äh, tulee varsin hyvään aikaan todella Täällä on myös Jean Lambert, joka on esittelijänä EASOsta. Sitten esittelijöitä turvapaikkapaketista on myös läsnä. Tämä tuli esille aikaisemmassa keskustelussa. Mm, turvapaikka-asioiden tukivirasto on tietysti virasto, mutta se tavallaan symboloi sitä, miten tämä paketti ei niin hyvin toimi. Te kuulitte, että solidaarisuus on täällä tärkeä asia. Tietysti me ymmärsimme, että aiotte antaa lyhyen kannanoton asiasta ja sitten esitämme kysymyksiä ja te vastatte niihin, joten sen sijaan, että puhuisitte kovin pitkään, niin meillä on tämä monivuotinen työohjelma myös käsiteltävänä, joten pyytäisin aika lyhyttä kannanottoa pääkohdista ja sitten voimme alkaa keskustelun ja silloin ehkä voitte vielä osallistua keskusteluun ja sitten näin saisimme hiukan joustoa tähän. Te voisitte ottaa esille pääasioita ensiksi ja sen jälkeen alkaa yleinen keskustelu. Kiitoksia, että tulitte paikalle ja odotamme mielenkiinnolla, mitä teillä on sanottavananne. Honorable Chairman, Honorable Member. Arvon puheenjohtaja, arvon jäsenet, kiitos oikein paljon, että sain kutsun tänne. Haluaisin onnitella teitä tämän uuden parlamenttikauden aluksi. Toivon teille kaikkea menestystä ja innostusta tähän hyvin tärkeään työhönne. Voitte täysin luottaa siihen, että minä ja virastoni ovat teitä tukemassa tässä työssä. Puhun mahdollisimman lyhyesti. Ja sen yksinkertaistamisesta olen antanut jakaa täällä toivottavasti olette saaneet lyhyen asiakirjan, jossa on yhteenveto keskeisimmistä kehityksen kuluista tällä hetkellä. Keskeisin syy sille, että olen täällä, on vuosittainen kertomus turvapaikka tilanteesta. On hienoa, että tästä on jo tullut viiteasiakirja ja aiomme toimia samantapaisesti joka vuosi. Ja tästä jotta tästä tulee käytännön käsikirja turvapaikkatilanteesta. Jos katsomme viime vuotta, koska virallisesti tämä kertomus koskee viime vuotta, niin näemme, että kolme keskeisintä virtaa vuonna 2013 Syyria, Venäjän federaatio ja Länsi-Balkan. Ja jos katsotaan näitä eri virtoja, nähdään erilaisia tilanteita. Syyrian osalta minun ei tarvitse puhua siitä – tilanne näkyy televisiosta päivittäin myös tänä vuonna viime kuukausina. Tilanne kasvaa, jos katsotaan lukuja, niin syyrialaisia hakemuksia on top kolmessa 19 jäsenvaltiossa pakolais- turvapaikkahakemusten osalta. Venäjä on ihan toinen tilanne. Viime vuonna – nähtiin merkittävää kasvua, mutta vuoden lopulla määrät vähenivät merkittävästi. Jos katsotaan, minkälaisia hakemuksia tulee, niin hakijat Venäjältä lähinnä Tsecheniasta enemmistö näistä hakemuksista hylätään. Jos katsotaan Länsi-Balkania, nähdään jälleen erityispiirteitä – Länsi-Balkanilla on ollut jatkuva tilanne usean vuoden ajan ja se jatkui myöskin tämän vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Se luo tärkeän osan hakemuksia, sillä on kuitenkin tilanne, jossa 96 prosenttia hakemuksista hylätään, joissain maissa jopa lähes 100 prosenttia, eli Syyrialaiset saavat suojelua, ei tarvitse suojella tätä. Länsi-Balkanilta tulevat eivät yleensä saa suojelua. Jos katson sitten tuorempia trendejä tämän vuoden alkupuoliskolta, niin nähdään, että nousu, jota tapahtui jo viime vuonna, meillä oli eniten hakemuksia Eurostat tiedonkeruun alun jälkeen. Tämä trendi jatkuu tänä vuonna. Tämä ei ole yllättävää, olen maininnut Syyrian, mainitsen Irakin ja Ukrainan. Tilanne on siis ymmärrettävä. Eritrea on yhtäkkiä pulpahtanut kuvaan mukaan melko selittämättömästi tähän mennessä. Eritrean tilanne on ollut heikko usean vuoden ajan ja on edelleen, mutta sinänsä tämä ei selitä tätä yhtäkkiä tapahtunutta hakemusten nousua. Me tutkimme tätä yhdessä jäsenvaltioiden ja asiantuntijoiden kanssa, jotta oppisimme tästä mekanismista nyt jotain lisää. Mitä sitten viime vuonna ja tänä vuonna on tehty? Lähinnä on keskitytty siihen, että tuetaan jäsenvaltioita täytäntöönpanemaan turvapaikka-akiita lainsäädäntöä. Parlamentti hyväksyi turvapaikkapaketin viime vuonna ja hyvin tärkeä seuraava askel olisi se, että täytäntöönpannaan sitä, mitä kaikki ovat luvanneet tehdä lainsäädäntöprosessin aikana. Tätä työtä tehdään luomalla yhteistä koulutusta, keittämällä ohjekirjoja ja käsikirjoja, jotka mahdollistavat sen, että täytäntöönpannaan hyvin käytännönläheisellä tapaa sitä lainsäädäntöä, joka on hyväksytty. Luomalla myös yhteistä tietoa lähtömaista. Viime vuonna tutkimme Länsi-Balkanin alueen tilannetta. Se on hyvin erityinen tilanne. Nämä push ja pull-tekijät siellä ovat aivan erityisiä. Hyvin pian, luultavasti ensi viikon alussa, saamme julkaistua Tsetseniä koskevan kertomuksemme ja sitten muutaman viikon kuluttua Somalian kertomuksemme ja me työstämme päivitystä Afganistanin turvallisuustilanteesta. Eli me työstämme nyt eri lähtömaita ja samalla yhdistämme asiantuntijoita Irakista, Syyriasta ja Ukrainasta tekemään työtä ja muista tärkeistä maista puheenjohtaja. Pyrin todella puhumaan ihan lyhyesti. Välimeren erityistyöryhmän osalta komissio on jo viitannut siihen, joten minun ei tarvitse sitä yksityiskohtaisemmin puhua, mutta ehkä pari seikkaa kannattaisi mainita kuitenkin. Yksi on se, että me olemme, sanoisinko lopulta, sanoisin näin, koska tämä on ollut jo Haagin ohjelman jälkeen esillä vuodesta 2004. Nyt viimein on saatu askeleita aikaiseksi yhteisen toiminnan osalta. Ensimmäiset varovaiset askeleet ovat ihan lupaavia. Toisaalta teemme Europolin, Frontexin ja Eurojustin kanssa yhteistyötä. Mielenkiintoinen yhdistelmä tämä. Meillä on yhteinen hanke, yksi Maltalla, yksi Italiassa, ja pyrimme saamaan paremman käsityksen rikollisjärjestöilmiöstä, joka löytyy näiden muuttoliikkeiden takaa tärkeä uusi ala. Ja varmasti aikanaan palaamme tähän. Me voimme ainoastaan tehdä työtä, kun saamme tarvittavat resurssit, riittävät ihmisvarat ja riittävästi rahaa. Ja tässä yhteydessä kiittäisin Live-valiokuntaa tarkistuksesta kiittäisin todella sydämellisesti, koska on hyvin tärkeää nähdä, että painotetaan tätä työtä ja tunnustetaan sitä, että ilman ihmisiä tämän työn tekeminen on mahdotonta. Kiitos oikein paljon. <clears throat> Thank you Robert for that. And thank... Kiitoksia Robert tästä ja kiitoksia, että puhut näin lyhyesti, koska nyt meillä on tilaisuus käydä keskustelua kanssa ja voit sitten kommentoida jatkossa tietysti. Meillä on tietysti tämä operatiivinen puoli siinä, mitä turvapaikka-asioiden tukiosta tekee, mutta tietysti pitää puhua myös päätöksenteon laadusta. Tähän virasto, tukivirasto myös osallistuu. Voit ottaa myös poliittisesti kantaa, koska te näette, mitä tapahtuu, joten kollegat voivat suunnata kysymyksiä myös tältä pohjalta, joten aloitamme keskustelun. Ehkä voisimme, jos sopii, alamme esittelijästä vaikka. Jane, haluatko aloittaa keskustelun? Ja sitten muulista. Haluatko puhua, Jane? Thank you. Kiitoksia. Kiitoksia kovasti tästä raportista, kertomuksesta sen selkeydestä. Monet varmasti ovat tyytyväisiä siitä, mitä te sanoitte täytäntöönpanon puolesta. Ehkä voisitte vielä kommentoida sitä, miten uusi osa Dublinin asetusta, mitä tulee varhaisen varoitukseen ja valmiuteen, miten se on mennyt läpi ja miten sitä on kehitetty edelleen jäsenvaltioissa, koska oli varsinainen taisto saada tämä asia toteutetuksi. Sitten mm, samoin tästä neuvontavasta foorumista ja sen roolista. Ehkä voisitte kertoa hiukan, miten sitä nyt käytetään. Ja jos voisitte vastata ehkä tähän kysymykseen, minkä takia vaikka suurin osa Suomessa maassa on yhä enemmän turvapaikan hakemuksia, niin näyttää olevan niin, että muissa jäsenvaltioissa hakemusten määrä on laskenut mm, erityisesti Kreikassa ja Kyproksessa. Voisitteko hiukan selittää, onko jotakin erityistä syytä tälle ilmiölle? Okay, the next one is... Kiitoksia. Sitten herra Kirkhope. I'll be very brief uh, this time, Chairman. lyhyesti tällä kertaa puheenjohtaja, kun yleisemmät poliittiset periaatekohtani toin esiin aikaisemmin. Kolme kysymystä ihan nopeasti. Alueellisen suojelun ohjelmat ensin. Olemmeko jo varmoja siitä, että nämä suojeluohjelmat yhteistyö kolmansien maiden kanssa vaikuttaa jotenkin aidosti? En ole oikein varma. Ehkä tässä olisi vähän tutkimisen varaa. Toiseksi mitä tulee Euroopan maihin itsensä, meillä on edelleen sellainen tilanne, että koska ei käsitellä näitä saapujia ensimmäisessä EU-maassa, johon saavutaan, nähdään, että suuri määrä ihmisiä kulkee ympäri Eurooppaa eri jäsenvaltioihin. Meillä oli Kaleen ongelma, meillä on ollut ongelmia muissa maissa, jotka ovat saaneet samantyyppisiä määriä. Ihmisiä, joita ei ole käsitelty, kun he ensin eu alueelle tulevat. Onko tässä sellainen käsitys, että pitäisi tehdä jotain lisää, lisätä niihin resursseihin, joita on ensimmäisessä maahantulon maissa, vai onko kyse siitä, että monissa maissa ei ole yhteisiä standardeja eikä voida käsitellä ihmisiä niin nopeasti ja siksi he siirtyilevät näin paljon maasta toiseen? Sitten Sylvie Grillon. Oui, merci. Kiitos puheenjohtaja ihan lyhyesti tästä selvityksestä. Se on laadukas ja se on hyvä asia, että te mainitsitte tästä yhteistyökulttuurista, jota on vaikea viedä eteenpäin. Se kuitenkin kasvaa jäsenvaltioiden kesken komission myötä vaikutuksella ja teidän muiden yksiköiden myötä. Te olitte ihan oikeassa, kun te korostitte, kuinka tärkeä rooli tällä puhemiehistöllä on. Tämä, tässä puhutaan turvapaikka tilanteesta. Kyllä voitaisiin tulevaisuudessa tehdä paljon syvempää analyysiä, hahmottavampaa analyysiä jatkossa ja kritiikin myötä voimme myös edetä myös muissa kehityskysymyksissä. Minä kysyisin teiltä, jos te voisitte tehdä jonkun tilannearvion, yhteenvedon niistä erilaisista järjestelyistä, joita on tehty après la, la votation qui est intervenue en février dernier. Tämän byron kanssa ja ei EUn jäsenmaiden kanssa, erityisesti mikä on Sveitsin tilanne, ähm, mikä on tämä tukivirasto ja ei esimerkiksi EU-jäsenmaiden välinen yhteistyö esimerkiksi Sveitsi, sillä voisi olla hyvää vaikutusta henkilöstön ja myös tähän koko tukiviraston toimintaan. Thanks, Sylvie. Um, next is Mrs. Ferrara. Sylvie Stenrova Ferrara. Grazie, Presidente. Kiitos puheenjohtaja. Cosa si intende fare in concreto? Minun olisi Minä, minä haluaisin ymmärtää, mitä tarkoittaa nyt tämä tukiohjelma rajamaille, jos on kyse esimerkiksi Italiasta, kun ajattelemme näitä Euroopan suuntautuvia muuttovirtoja? Nämä ovat ne maat, jotka ovat kaikista suurimmissa vaikeuksissa ja niiden pitäisi vastata kaikkiin kansainvälisiin suojelunormeihin, eikä aina voida vaan seurata viiveitä, aikarajoja ihan byrokratian takia. On kyse kansainvälisestä suojelusta, jos se saadaan nopeasti toimitettua, mutta ei aina voida onnistua, emme aina onnistu määräaikojen noudattamisessa. Tämä on kyse Tästä onkin se ei ole kyse vain määräaikojen noudattamisesta. Italiassa saamme paljon tulijoita ja he ovat säilöön otettuina pitkän aikaa ennen kuin saavat edes pakolaisen aseman. Nämä ihmiset pidetään näissä säilönottopaikoissa maissa olosuhteissa, eivätkä nämä ihmiset halua välttämättä edes jäädä näihin kyseisiin maihin. He joutuvat usein sitten kadulle, eh, joutuvat kerjäläisiksi ja se ei ollut mitenkään heidän alkuperäinen ajatuksensa. Eli he tajuvat, että ja sitten tarjo- ihmis- tajutaan, että ihmiset ovat kaduilla mitään tekemättä. Meidän pitäisi ehkä investoida näihin lähtömaihin enemmän. Meidän täytyy reagoida paljon nopeammin, on, kun ei nopeasti reagoida niissä maissa, jotka eivät pysty suojelemaan näitä ihmisiä. Silloin voitaisiin käynnistää jonkunlainen prosessi, jossa määritellään ihan suoraan, miten miten voitaisiin estää tätä syrjintää ja epäluuloa, joka saa sitten jalansia näissä maissa, joissa nämä onnettomat ihmiset joutuvat kadulle kirjalaisiksi. Meillä pitää olla erityissuojeluohjelma niille maille, jotka ovat kaikista alttiimpia, kun joutuvat vastaanottamaan näitä ihmisvirtoja. Kiitoksia. Sitten Miriam Dali. Grazie, President. Um, grazie, Dr. Wieser. Kiitos Kiitän hänen virastoa. Ja tästä turvapaikkakysymyksen hahmottamisesta minulla on ollut mahdollisuus vierailla EASON tiloissa. Ja minä olin todella vaikuttunut hyvin myönteistä. Oli kaikki, jos ajattelemme työtä, joka oli tehty rajoitettujen resurssien turvin. Minä olin kuitenkin jossain määrin huolestunut meille esitetyistä luvuista, nimenomaan turvapaikkakysymyksestä turvapaikan anojen määrästä. Ennätyslukuihin päästiin viime vuonna. E, ollaanko tässä nyt saavuttamassa tänä vuonna uutta ennätystä? Voisitteko te meille täsmentää asioita vähän tarkemmin? Mutta voimme kuitenkin todeta, että henkilöiden määrä on noussut niiden, jotka pyytävät turvapaikkaa ja tällä hetkellä sitten koko järjestelmä on joutunut vaaranalaiseksi, koska se joutuu suuren painostu paineen kohteeksi. Minä heitän tässä vetomuksen, että me antaisimme vahvemman roolin, aktiivisemman roolin EASOlle tälle tukivirastolle. Puheenjohtaja Juncker on jo hyväksynyt tälle toiminnalle oman komission, oman salkun. Meidän pitäisi katsoa, saadaanko sille enemmän painoa myös tälle tukivirastolle EASOlle, jos me haluamme todella mm, saada enemmän vaikutusta tälle toiminnalle jäsenvaltioille, mutta meidän pitäisi käynnistää myös pilottihankkeita, kokonaisvaltaisia kattavia hankkeita tärkeimmille kysymyksille, esimerkiksi miten voidaan yhdessä käsitellä näitä anomuksia pyyntöjä, joint processing. Lopuksi ihan muutama kysymys. Turvapaikkapaketti, josta täällä on puhuttu. Minä haluaisin tietää, kuinka me aiomme päästä siihen jo tilanteeseen, jossa me haluamme nähdä tämän pak- turvapaikkapaketin toimivan niin kuin sen kuuluisi toimia. Tässä voidaan puhua järjestäytyneestä rikollisuudesta, voidaan myös puhua maahanmuuttopolitiikasta. Haluaisin ihan konkreettista materiaa. Me usein puhumme rikollisuudesta ilmiönä, me puhumme maahanmuutosta ilmiönä vain silloin, kun äh, törmäämme tragedioihin Lampedusalla ja muuallakin Välimerellä. Mutta tämä tukivirasto, kun se käsittelee turvapaikka- ja maahanmuuttokysymyksiä, sen pitäisi suoriutua kunnialla tehtävistään, jotka on sille määrätty ja osoitettu. Meidän pitää varata enemmän resursseja, sillä pitää olla riittävät toimintavaltuudet, riittävästi henkilöstöä, koulutettua ammatillista henk- ammattitaitoista henkilöstöä, joka kykenee suoriutumaan tehtävistä ennen kaikkea välttämättömät resurssit ajatellen nykykriisiä. Thank you. Uh, next is... Kiitoksia sitten Ska Keller. I very much... Kiitoksia. Olen pitkälti samaa mieltä näistä riittävistä resursseista, joita olemme myös peräkuulutan viime vuosina. Olemme myös samaa mieltä täytäntöönpanosta, mitä tulee turvapaikkapakettiin. Tässä on vielä paljonkin tehtävää mielestäni, jos katsotaan missä määrin turvapaikkahakijan asema on tunnustettu. Sehän vaihtelee huomattavasti maassa toiseen, mutta pari asiaa, josta kysyisin. Ensinnäkin tässä kirjeessä asiasta vastaavalle komission jäsenelle sanotaan, että hänen pitäisi tehdä yhdessä yhteistyötä kolmansien maiden kanssa. Me olemme soitelleet hiukan hälytyskelloja, koska viraston pitäisi auttaa turvapaikka menettelyissä eikä auttaa siinä, että pidetään ihmiset rajan takana. Siitähän usein tuntuu olevan kyse, kun puhutaan yhteistyöstä kolmansien maiden kanssa. Onko teillä jotakin lisätietoa siitä, mitä tämä tarkoittaa yhteistyö kolmansien maiden kanssa? Onko teillä tarkempaa tietoa, mitä teidän pitäisi tehdä kolmansien maiden kanssa jatkossa? Ja mitä tulee direktiiviin, mielestäni oli kiinnostavaa, mitä sanoitte näistä pilottihankkeesta. Malta ja Italiahan ne olivat, jotka tarttuvat tähän salkutuskysymykseen. Voisitte hiukan selittää tarkemmin, mitä oikein tässä tehdään, mikä teidän roolinne tukivirastossa on, mitä siellä tapahtuu, ja samoin tässäkin haluaisin kuulla, mitä tulee kolmasin mainin. Kiitoksia. Kaikki puhuitte varsin tiiviisti. Kiitos tästä sitten, herra Lopes Aguilar. Yes, thank you, Chair, and thank you, Mr. Vis- niin kiitos puheenjohtaja, kiitos herra Visser, että tulitte tänne. Kiitos tästä alustuksesta. Kiitos, että olette jälleen esittelemässä virastonne vuosikertomuksen. Varmasti tiedätte, että arvostan kovasti teidän virastoanne ja sen tekemää työtä. Se on tärkeää live-valiokunnalle. Ajatellen myös perusoikeuksia, joita niillä on, jotka turvapaikkahakemuksen tai kansainvälistä suojelua hakevat missä tahansa muodossa. Euroopan unionin jäsenvaltioiden rajoilla. Lyhyesti kuitenkin kysymys nyt, joka liittyy liittyy seikkaan, joka tulee usein esiin, kun raportoidaan tästä aiheesta kaikissa konferensseissa, kaiken yleisön edessä tulee aina esiin yksi ja sama väärinkäsitys, joka on levinnyt kaikkialle Euroopasta. On todella ällistyttävää, miten vähän ihmiset tietävät faktoina turvapaikoista Euroopassa, koko tästä politiikasta. Monet ovat vakuuttaneita siitä, että eteläiset Euroopan maat ovat valtavan turvapaikkahakemusvyöryn alla. Tilanne on aivan toisinpäin. Saksa sattumalta, yhdistynyt kuningaskunta Ranska, Ruotsi kohtaavat suurimman paineen. Kyse ei ole siis olekaan niistä, joita luulisi altistuvan eniten. Eli mitä tämä nyt tarkoittaa, kun puhutaan yhtenäisestä turvapaikkapolitiikasta, yhtenäisistä turvapaikkavelvoitteista. Kyselee ainoastaan siitä, että tämä on eurooppalainen askel, kun puhutaan oikeudellisista kysymyksistä. Kyse myöskin siitä, että tätä pannaan, noudatetaan kansainvälisiä sopimuksia, Geneveä, YK pöytäkirjaa 51-67. Tämä on todella ällistyttävää. Miten voisimme paremmin raportoida näistä asioista, kertoa, tuoda aitoja faktoja esiin kansalaisille, kun turvapaikkapolitiikasta puhutaan. Ja toinen kysymykseni, miten voidaan selittää erittäin monimuotoiset eroavaiset tavat, joilla täytäntöön pannaan niitä sääntöjä, joiden on tarkoitus luoda jonkinlaiset yhteiset puitteet eurooppalaiselle turvapaikkapolitiikalle – Tämähän liittyy juuri teidän virastonne toimivaltaan. Ja toisaalta, miten voidaan huolehtia toisesta seikasta, joka tulee jatkuvasti esiin, eli miten voidaan huolehtia siitä, että jokainen turvapaikan hakija saa ainakin mahdollisuuden. Jokainen potentiaalinen turvapaikanhakija ainakin saisi jonkinlaisen mahdollisuuden. Puhun näistä hotspot-menettelyistä ja tästä palauttamiskiellosta. Miten voidaan huolehtia siitä, että jos vastaanotetaan ehkä laittomia maahanmuuttajia rannoilla seuta, Melilän ajaa, alueita ajattelen nyt eteläistä Espanjaa tai myös Malta tai Kreikan saaria tai Lampedusaa eteläisen Italian alueita. Miten voidaan huolehtia siitä, että jos potentiaalinen turvapaikan hakija on siellä mukana, niin hänellä on ainakin jonkinlainen mahdollisuus, koska se tapa, jolla jäsenvaltiot nyt etenevät tässä, tuntuu olevan, että kaikkein luonnollisinta on laittaa nämä ihmiset jonkinlaiseen keskukseen, annetaan sille sitten mikä nimi tahansa – Ja sitten täytäntöönpannaan palauttamissopimuksia rajavaltioiden kanssa tai lähtömaiden kanssa, sen maan kanssa, joista oletetaan, että tämä vene on tullut. Eli minkälaista mahdollisuutta ei ole todella esittää turvapaikkahakemusta ja saada se kunnolla esitettyä. Eli miten voidaan parantaa tilannetta näissä yhteyksissä – kun on kyse kaikkain hankalimmista tilanteista. Tässä olisivat minun kaksi kysymystä. Kiitos. Thank you, Juan. I understand what you... Kiitoksia. Ymmärrän, mitä tarkoitat. Luvut Saksan, Italian, yhteen kuningaskunnan kohdalla ovat suhteellisen korkealla tasolla, joten ymmärrän kyllä. Ja sitten ihmiset näkevät asian kuitenkin toisin, koska ensin mennään näihin etelämaihin ja nähdään, missä painet kongressissa ovat, mutta nämä statistiset tiedot ovat, tilastotiedot ovat varsin korkeita, joten ymmärrän, mitä tarkoitit. Sitten Rova Finelli. Grazie, eh, signor Visser. Kiitos teidän esityksestänne. Mare Nostrumhan ei tule korvatuksi Frontexilla tai Frontex Plusalla ja monet epäilevät Frontex Plusan toteutumista, ainakin sen rahoituksen onnistumista. Minä haluaisin kysyä teiltä, eikö löytyisi keinoa pohtia jotakin vaihtoehtoa. EAS e on virkamies osallistuisi näihin Frontexin toteuttamiin pelastustoimenpiteisiin. Sillä tavalla turvapaikanhakijat olisivat aina suojattuja. Miksi minä kysyn teiltä, niin se johtuu siitä, että Frontex ja EAS ovat solmineet sopimuksen vuonna 2010. Haluaisin samalla muistuttaa teille erästä asiasta. Valitettavasti jotkut maat, mukaan lukien minun maani, eli Italia, mutta myös muut maat ovat toimineet siten, jota vastaan minä taistelen. Minä taistelen järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan, mutta valitettavasti löytyy maita, joissa näiden pelastusoperaatioiden aikana on käynyt niin, että ne, jotka voivat pelastaa ja pelastavat näitä merihätään joutuneita – ihmisiä voivat joutua tuomittaviksi. Eli siis kaikki, on tehty kaikki, että pelotellaan ihmisiä, uhataan heitä, että he eivät lähde pelastamaan ihmisiä mereltä. Mrs. Stevens. Seuraavaksi Rova Stevens. Kiitos paljon puheenjohtaja. Puhun ihan lyhyesti. Minulla olisi kaksi kysymystä. Ensinnäkin Näen, että turva paikanhakijoilla on oikeus tulkien apuun. Näin myös direktiivissä on esitetty, mutta minulla olisi kysymys, joka liittyy siihen, annetaanko myös kuuroille tulkkiavuksi. Kuuroilla on erityistarpeita tässä ja miten voidaan huolehtia siitä, että kuurot turvapaikanhakijat voivat saada tulkkiapua tai muuten erityistulkkiapua tarvittavat. Viittaus, vi, viittomakielen tulkkeja, miten löydetään oikean kielinen viittomakielen tulkkeja ja niin edelleen. Miten nämä asiat hoidetaan, olisin kysynyt. Ja toinen kysymys, kun puhutaan erityisen haavoittuvista ryhmistä, vuonna 2013 on kiinnitetty paljon huomiota tähän asiaan myönteinen asia sinänsä, että tähän on kiinnitetty huomiota, koska tässä on myöskin hyväksikäytön vaara. Usein on kyse siitä, että tietystä vammasta kärsivät ehkä pakotetaan kerjäämään. Tämä on ehkä toisenlainen kokonaisuus sinänsä, mutta haluaisin kysyä, onko nyt pohdittu sitä, miten esimerkiksi lesbojen ja transseksuaalin erityistilanne on otettu huomioon. Onko lisäksi otettu huomioon naiset, jotka ovat johtuneet seksuaalisen hyväksikäytön tai sukupuolenten silpomisen kohteeksi? En ole kuitenkaan nähnyt tässä, että otetaan erityisesti huomioon tietyt vammaisryhmät. Eli Kysyisin komissiolta, onko nyt suunniteltu, että lähivuosina aloitetaan projekti, jotta kiinnitettäisiin huomiota myöskin niihin ryhmiin, jotka ovat vammaisia eri tavoin liikunta, liikuntaongelmien, kuurojen, sokeiden osalta ja niin edelleen. Kyse on hyvin haavoittuvaisista ryhmistä ja toivoisin, että näillekin ryhmille saataisiin huomiota. Kiitos oikein paljon. Thank you very much. Kiitoksia, Rova Stevens. Oli kyllä hyvä, että saimme lyhyen esittelyn ensin Robertilta. Ja vieläkin tässä on aika paljon puhelista jäljellä. Kysyisin vielä, onko halukkaita puhumaan, muuten suljen tämän puhujalistan. Tehän olette listalla. Vielä muita? Vielä kaksi. Selvä puhukaa nyt tai vaietkaa iäksi. I warned, um, I warned Robert that he would get... Niin varoitin Robertia, että kysymyks tulva, tulva oli taattu. Hyvät kollegat, seuraavaksi herra Tsadowski. Millä kielellä tänään puhutte? Okei. Okay. OK, eh, eh, děkuju. Eh, bych děkuju, pane předsedo. Kiitos puheenjohtaja. Ensin haluaisin kiittää, että sain puheenvuoron ja toiseksi kiittäisin loistavasta kertomuksesta. Tässä sai nyt hyvän kokonaiskuvan, erittäin hyvin valmisteltu. Herra Visser, tämä on yksi parhaita kertomuksia, joita on täällä nähty. Näin ainakin minun parlamenttikaudellani. Joten todella hyvää työtä, siitä suuret kiitokset. Turvapaikkahakemukset kiinnostivat venäläisten osalta. Tsekin tasavalta on yksi niistä maista, jossa on paljon venäläisiä, erityisesti ajatellen nyt Putinin hallinnon sanktioita ihmisiä kohtaan, jotka ovat tehneet asioita, jotka eivät herra Putinia miellytä. Esimerkiksi ajatellaan luetteloita, joita on esitetty esimerkiksi kuolleista pojista. Ja sitten Tsetsenian alueella esimerkiksi – on kyse sellaisista tapauksista, jotka ihmiset ovat, ja se ihmiset ovat saaneet rangaistuksen sellaisista toimista, joita ei EU:ssa edes pidettäisi rangaistavina tai niistä saataisiin pieni sakkorangaistus vain. Ja näistä syistä kysyisin nyt, onko teillä jonkinlaisia suunnitelmia nyt? siitä, että voisitte jotain tehdä tällä saralla, esimerkiksi suuremman jouston aikaansaamiseksi, koska Venäjän federaatiossa on monia ihmisiä, jotka taistelevat todella suurten ongelmien kanssa. Kiitos. Okay, thank you. The next speaker is... Kiitoksia. Sitten Rova Versia. Puhukaa niin pitkään kuin haluatte. No, je ne vais pas du monde. Kiitos. Ja minä nyt tässä mitään väärinkäytöksiä rupeaa harrastamaan. Yritän puhua nopeasti. Haluan vain sanoi, että tämä oli hyvin laadukas selonteko tässä on se analyysi, selitys, instrumentti meille kaikille. Se on tärkeä ja mielenkiintoinen kokonaisuudessa. Haluaisin kuitenkin soittaa hälytyskelloa ja sanoa, että varokaa, varokaa. Tämä pätee meihin kaikkiin, miten me käytämme näitä prosenttilukuja ihan näin kuiviltaan, kun puhutaan täällä 77 prosentista, 800 prosentista ja niin päin, niin näin. Mä innosan, että anteeksi, anteeksi, että minä olen nyt vähän suorasanoinen, mutta mitä tässä nyt pelataan, miten miten näitä lukuja voidaan käyttää joidenkin toimesta. Sen näkee joka päivä lehdissä. Se on vaarallista, kun ajattelemme erityisesti eh, niiden ihmisten etuja, joita me pyrimme suojelemaan, suojaamaan tänä puhutaan lukujen nousemista 700 prosenttia muutamaan tuhanteen. Kyllä niitä pitää suhteellistaa termien avulla. Minua hämmästyttää yhä enemmän enemmän, kuinka jatkossa lukea, saa lukea näitä järkyttäviä lukuja ja kuinka niitä käytetään ja miten niitä käytetään. Nyt tässä on kyse myös niistä suurista eroista, jotka vallitsevat eri tilanteiden välillä, riippuen kuka ja missä pyytää ja miten näitä hakemuksia käsitellään jäsenmaissa, miten niitä käsitellään, miten ne hyväksytään, miten ajatellaan Eh, hyväksymisen jälkeisiä tilanteita. Yksi toinen asia, joka tässä nyt kiinnittää aika lailla huomiota, on se, että kun on kasvatettu väliaikaista suojelun määrää, kun puhutaan sitten mikä, siitä, mikä on itse pakolaisen asema, nämä ovat muuttujia maasta toiseen muuttuvia tekijöitä ja lukuja, mikä on sitten vähän enemmän eurooppalaista. Eikö se sitten loppujen lopuksi vahingoita sitä itse suojelua, jota haluamme tarjota hyödyn saajille. Tämä olisi voinut toteutua paremmin, jos olisi ollut harmonisoidumpaa lainsäädäntöä pakolaiskysymyksissä ja se olisi ollut vähän parempaa suojelua turvapaikanhakijoille. On myös kysymys, joka mielestäni ei ole tullut tarpeeksi vahvasti esille tässä tiedonannossa. Se asia koskettaa tulomaita, siihen eh, kohdemaata, siis mikä on se maa, johon turvapaikananoja tulee ja mikä on hänen lopullinen määränpäänsä. Otan esimerkiksi tämä Kaleen alueen Pohjois-Ranskassa, siellä on 2000 henkeäkin Minkä takia on tämä tällainen pullonkaula Kaleessa? Ne ihmiset, jotka tulevat Kaleihin Pohjois-Ranskaan, ovat englanninkielisiä. Ne tulevat Itä-Afrikasta pääosin. Ovat, puhuvat englantia. Ei heillä ole mitään halua jäädä Ranskaan tai Italiaan tai Kreikkaan, jos ei tajuta tätä asetelmaa parametreissa, niin mihinkään ne ei päästä ainakaan mihinkään hyvään tulokseen. Kyllä tämä vaatii meiltä ehdottomasti kokonaisvaltaisempaa asian tarkastelua. En painota enää Eritrean kysymystä. Mielestäni vastauksen ei ollut tyydyttävä. Sitä pitää työstää vahvasti jatkossa. Haluan vielä sanoa, että huomio, huomio, kun minä tapasin eilen eritrealaisia, se on vielä hyvin kuumana mielessäni. Minä haluaisin antaa kaksi esimerkkiä siitä, mitä olemme sanoneet. Kun puhutaan turvapaikkavirastosta tai toimistosta, edeltä pyydettiin, että hänen piti vahvistaa diplominsa Eritrean lähetystössä todistaa se oikeaksi. Ja, ja toinen, toiselta eritrealaista vaadittiin tode, tositte, todisteita siitä, että hän oli ollut vangittuna Eritreassa. Suurin osa vangituista ihmisistä mm, ovat täysin laittomasti vangittuina, olosuhteet ovat täysin laittomia. Tässäkin olisi paljon vielä työsarkaa. I don't want to lose. Kiitoksia. En halunnut enää menettää yhtään jäseniä, koska tämä on tärkeä kohta ja haluan myös kuulla kunnollisen vastauksen Robertilta. ja puhujat voisivat auttaa minua pitämällä kiinni vain minuutista. Mitä puhua vain minuutin? Puhukaa niin tiivisti kuin mahdollista. Ensin herra Becker EPPstä. Mr. Becker. Herra puheenjohtaja, kiitos oikein paljon. Pari konkreettista kysymystä. Herra Visser, puheenjohtajamme jo viittasikin siihen, että kertomukset täällä valiokunnassa varmasti kysymyksissä ja luodaan tämän tiedon pohjalta, jota saadaan vuodelta 2013 kiertomatka, viisumia, viisumisäännöstö tässä tulevat mieleen. Mitä? Tämä konkreettista voidaan ajatella nyt viisumisäännöstön osalta ja toisaalta tämän kiertomatkan viisumin osalta. Miten nämä suhtautuvat toisiinsa? Vähän kriittisesti kiertomatka viisumin osalta haluaisin sanoa, että Eurooppaa kiertävät tällaiset esyyntyjät. Näitä voidaan pitää nyt vähän skeptisinä aloitteena. Ihan hyviä aloitteita ehkä, mutta haluaisin kuitenkin saada jotain ennusteita tästä, mitä voidaan olettaa Euroopassa tapahtuvan. Kiitos. Thank you very much. Um... Kiitoksia. Sitten herra Koran. Grazie, presidente. Kiitos puheenjohtaja. Olen hyvin lyhytsanainen ja tiivis puheenvuorossani. Minä pyytäisin herra Visseria kertomaan, onko hän tyytyväinen Dublinin asetuksen toimivuuteen, vai onko hän sitä mieltä, että tämä asetus on vain sen kartan, joka korostaa me unionin puuttumista, poissaolon vahvuutta unionissa. Jos me ajattelemme turvapaikkapolitiikkaamme, niin mehän teemme jatkuvasti työtä hallitusten välisellä tasolla, eikä yhteisön menetelmien puitteissa. Eli tuntuu siltä, että nyt ei ole oikeastaan mitään olemassa. Eli tämä asia jätetään vain jäsenvaltioiden omiin käsiin, jotka joutuvat itse jokainen ponnistelemaan muuttovirtojen paineissa. Jos ajatellaan erityisesti Italian tilannetta ja ää, äh, tätä vuotta, minä haluaisin tietää, onko teillä aikomusta jatkaa toimintaa samalla tavalla. Grazie, grazie presidente. E gra- kiitos puheenjohtaja, kiitos herra Visser teidän hyvin tyhjentävästä selvityksestänne siitä, kun kerrotte, mitä EASO on tehnyt, miten se on toiminut, mutta on kai tarpeetonta äh, röyhistellä rintoja. Tilanne on hälyttävä. 30 prosenttia ovat luvut nousseet tänä vuonna viimevuotisesta turvapaikkapyytäjien määrässä. Kysynkin teiltä, eikö olisi mahdollista käyttää hyväksi teidän selvityksessäni olevia tietoja ja ottaa myös mukaan ja huomioon se, kuinka paljon jäsenvaltiosta on tullut tietoja Eikö voitaisi toteuttaa vähän tehokkaampaa strategiaa? Ensinnäkin voisimme sitoutua paljon tiukemmin pysäyttämään nämä valtavat muuttovirrat. Muuttovirrathan johtuvat aivan eri perusteista, eri syistä, liittyen siitä, mistä päin virrat ovat lähtöisin. Ajattelemme esimerkiksi Balkania, Kaukasian aluetta, Syyriaa ja viimeisimpänä sitten Ukraina eikö olisi mahdollista käyttää teidän antamianne tietoja siihen, että voisimme harmonisoida Dublinin järjestelmän toimivuutta eri jäsenmaissa, kun otamme huomioon myös siirtopyynnöt. Eli voisimme tällä tavoin paremmin jakaa näiden muuttovirtojen paineet. Niitä voitaisiin paremmin hallinnoida ja voitaisiin paremmin integroida tulijat yhteiskuntiimme. Mehän tiedämme, että tällä hetkellä äh, Suurimmat vastaanottokeskukset ovat Saksassa, Ranskassa, äh, Italiassa, Yhdistyssä kuningaskunnassa ja Ruotsissa. Eikö voitaisi siis äh, vähän vähentää näitä tutkimuksen aikoja? Me tiedämme, että käsittelyt kestävät aivan liian pitkään. Me tiedämme, että mm, ja menetelmät poikkeavat aika paljon maista, maista toiseen. Meidän pitäisi täydentää, parantaa näitä käsittelymenetelmiä. Silloin voisimme vähän he, lopettaa tätä kriisiä vetoan tässä artiklaan 33 Dublin asetuksesta. Voisitteko te antaa meillä myös lisätietoa siitä, mitä Eurojust ja Europol ovat tehneet tässä asiassa, jotta voitaisiin pysäyttää rikollisten järjestöjen toimintaa, jotka johtavat tätä ja, ja, ja hallinnoivat tätä ihmiskauppaa? Sitten Roberta Metsola. Um, Puhemies, kiitoksia. Puhemies, kiitoksia. Pari kysymystä. Ensinnäkin uudelleen sijoittamisesta haluaisin jatkaa siitä, mitä aiemmin jo sanoin. Uudelleen sijoittaminen on tänä vuonna lisääntynyt ja komission edustaja sanoi, että marraskuussa pidetään foorumi, vuostainen foorumi uudelleen sijoittamisesta. Me olemme jo puhuneet tästä asiasta. Haluaisin kuitenkin korostaa yhtä seikkaa. EAS on tehtäviin kuuluu erityinen rooli, joka liittyy uudelleen sijoittamiseen, ja minä odotan, että tukivirasto olisi vahvemmassa roolissa tässä prosessissa niin, että voimme nähdä ja tarttua huoliin ja ongelmiin, joita yksittäisessä jäsenvaltiossa on. Jos hyväksytään, tämähän on vapaaehtoista toimintaa, joka toimii, että kautta voidaan osoittaa solidaisuutta sitten Välimeren erityisryhmästä kertomuksessa viittasitte juuri tähän kysymykseen. Te puhuit, raportissa kerrottiin ehdollisuudesta ja siitä, että tämän voi olla enemmän suhteita tällä virastolla johonkin toiseen maihin ja on tällaisia suojeluohjelmia esimerkiksi Libyassa. Voitteko vähän selittää tarkemmin, miten tuki, mihin tukivirasto pyrkii, jotta emme vain näe näitä tekstejä ja vuosikertomuksia, vaan on myös tällaista seurantaa tulevina kuukausina ja vuosina. Kiitos. And, um... Cecil Genki. Sì, si, eh, Grazie anche da parte mia per... Eh, Kiitos. Minä myöskin kiitän teitä esityksestäni sen avulla. Voimme paremmin ymmärtää koko asiakirjalaisuuden ja tajuta koko teidän tekemänne työ. Meillähän on direktiivi vuodelta 2001, direktiivi numero 55, jossa puhutaan ja sanotaan, puhutaan miniminormeista, minkä avulla annetaan väliaikainen suoja ja turvelu silloin, kun tulee massiivisesti ihmisiä EUn jäsenmaan maan kamaralle pyytämään suojaa. Mutta komissiohan voi määritellä ainoastaan, mikä on se lukumäärä, kriteerinä, jolle pitää lähteä antamaan tätä suojaa ja turvaa, jotta tätä direktiä voidaan lähteä soveltamaan, niin, niin sieltä löytyy hyvin paljon asioita, jotka voisivat olla, joka voisi olla hyödyllisiä jäsenvaltioille, jotta ne voisivat lähteä toimimaan solidaarisuuden nimissä. Onko tätä direktiiviä todella hyödynnetty täysimääräisesti? Toinen kysymys, kun puhutaan teidän tekemästä, jos halutaan puhua teidän niin analyysistä, aiotteko te palata niihin kriteereihin, joiden avulla olla määritelty näiden ihmisten juridinen asema, koska ajatellaan lähtömaata, kuinka paljon jostakin lähtömaista tulee turvapaikan pyytäjiä, niin eivät ne aina ole maita, jotka ovat konfliktitilanteissa. Ihmiset saattavat tulla maista, jossa, jotka ovat taloudellisissa vaikeuksissa eh, tai kuivuus on koetellut maata, niin ehkä voitaisiin määritellä näihin eri pakolaiskategorioihin ja kriteereihin. Kiitoksia sitten vielä lopuksi Rovaslain. Presidente, eh. Kiitos. Hyvä puheenjohtaja, haluan kiittää herra Vissaria hänen kertomuksestaan. Monet kollegat ovat jo sanoneet sen, että epävakaa poliittinen tilanne Välimeren alueella on vaikuttanut huomattavasti muuttovirtoihin Eurooppaan, nimenomaan eteläisen Euroopan maihin. Monet kollegat sanovat, että ymmärtävät tilanteen pakolaisten kannalta, mutta Eurooppa ei voi ratkaista kaikkien ongelmia. Emme saa kuitenkaan unehtaa, että on olemassa kansainvälinen ja eurooppalainen oikeus. Meillä on juridinen velvollisuus, ei ole vain moraalinen velvollisuus. Meidän pitää auttaa niitä ihmisiä, jotka pakenevat väkivaltaa, syrjintää ja kidutusta. Mehän olemme kai kaikki yhtä mieltä tästä eh, meidän eurooppalainen meremme, välimeremme on tulossa kuoleman näyttämöksi ja hautausmaaksi. Eikö tässä nyt pitäisi tutkia paremmin toisia ratkaisuvaihtoehtoja, ennakoida tilannetta voitaisiin esimerkiksi luoda turvallisia satamia, jotka voisivat olla välimeno, ylimenopaikkoja, ja näin voitaisiin välttää näin, tämä ihmiskauppa, laiton ihmiskauppa. Thank you very much. Kiitoksia. Nyt sitten te voitte vastata näihin juridisiin, poliittisiin, operatiivisiin kysymyksiin – ja tämä menee muuten myös nettiin ja pyydän teitä antamaan mahdollisimman kattavan vastauksen. No, koettakaa käydä läpi mahdollisimman monta kysymystä. Thank you very much, Mr. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia kaikille jäsenille. Tämä on todella vaikuttava lista kysymyksiä erittäin tärkeästä aiheesta erittäin mielelläni vastaan kysymyksiin ja ehkä saan vielä teiltä äh, reakt- tai oli hyvä, että mä reakt- reaktioita teiltä. Niin, täällä tuli aivan erityisiä kysymyksiä ja monia huolenaiheita esiin. Yritän tasapainottaa näitä kysymyksiä mahdollisimman hyvin. Pyydän anteeksi, jos unohdan jonkun, se ei ainakaan tule olemaan tarkoitukseni. Ehkä lähtisin liikkeelle vuosikertomuksesta, mikä sen merkitys on. Voimme käyt- voimmeko käyttää näitä tietoja tulevaisuuden varalta, miten voimme valmistautua, mikä on tämä varhainen varoitusjärjestelmä. Nämä kaikki tavallaan kuuluvat samaan kontekstiin. Uskon vakaasti, että Eurooppa vaan virasto saa aikaan lisäarvoa. Jos ei, meidän pitäisi välittömästi lopettaa työ. Joten mitä me virastossa tarkastelemme on pohtia sellaisia alueita, joilla tähän mennessä ei ole ollut mahdollisuutta tai ei ole etsittykään mahdollisuutta tehdä yhteistyötä. Tämän lähdetään vaikka tiedoista ja informaatiosta. Herra Lopez Aguilar esitti varsin perustamalaatuisen kysymyksen koko tästä debatista, joka on tavallaan tiivistelmä. Muutan nyt hiukan tätä kysymystä. Näemmekö asian oikealla tavalla? Onko väärinkäsityksiä? Voimmeko antaa parempia tosi faktatietoja, jotta voidaan käydä korkeatasoisen, korkeatasoisempaa keskustelua? Vaatimattomana operatiivisen viraston pääjohtajana minä näen tehtävänäni antaa näitä faktoja ja lukuja heti alkuun. Ja kyllä, Monia väärinkäsityksiä kyllä on vallalla. En käy niitä nyt läpi, koska siitä saattaa sitten syntyä uusi keskustelu, jolle nyt ei ole aikaa, mutta olen kyllä käytettävissänne, jos jossakin muussa yhteydessä tämä tulee keskustelun aiheeksi. Uskon, että tämä on vuosikertomuksen pääanti, nimittäin vuodesta vuoteen – saatte tietoja, joita voitte käyttää omassa poliittisessa työssänne hyväksi ja ehkä todeta, että tätä pitäisi ehkä muuttaa. Tai jos nämä ovat todellisia faktoja ja lukuja, jos tämä on todellisuutta, niin silloin ehkä voimme antaa uudenlaisia viestejä tai voimme muuttaa jopa lainsäädäntöämmekin, koska sehän kuuluu teidän valtaanne. Ihan käytännössä, mikä tämä varhaisen varoituksen puoli on työssämme. Me olemme nyt aloittaneet tämän noin kaksi vuotta sitten. Kysyimme jäsenval- pyysimme jäsenvaltioita antamaan kuukausittain tietoja niin, että kuukaudesta toiseen voimme osoittaa, minkälaisia muutoksia tapahtuu, minkälaisia suuntauksia on jäsenvaltioissa ja koko EU-ssa. Tämä on aivaisemme tämän neljännesvuosittain kuukausittainen julkaisu ikävä kyllä ei ole julkista, mutta ehkä myöhemmin siitäkin tulee julkista tietoa, koska on tärkeää nähdä näitä trendejä. Ja tässä yhteydessä olen samaa mieltä, mutta olen myös eri mieltä tästä kommentista, joka liittyy näihin prosenttiosuuksiin. Olen täysin samaa mieltä siitä, että prosentit voivat voi, voi täysin johtaa harhaan ja viedä huomioon väärään suuntaan, mutta samanaikaisesti me kyllä tarvitsemme päivittäisessä toiminnassamme vastauksia kysymykseen, onko muutosta, suuntaako trendi ylös vai alaspäin, ihan käytännöstä syistä. On kyseessä kapasiteetti jäsenvaltiossa, minkä verran pitää olla. Jos on vaikka valhainen ahnemäärä, tapahtuu 600 prosentin nousu, niin kyllä silloin tarvitaan muutoksia resursseissa ja valtiovarainministeriössä. Nämä ovat varsin käytännönlaisia kysymyksiä, mutta tämä on osa tätä operatiivista todellisuutta, joten kyllä me tulemme olemaan vieläkin varovaisempia prosenttiosuuksissa. Otimme huomioon teidän kommenttinne, mutta ei ole mahdollista työstää olla työstämättä muutoksia jollain tavalla. Sitten varhainen varoitus siitä lähtien, kun me aloitimme toimintamme, siitä on tullut väline jäsenvaltioille, komissiossa ja tietysti meillekin päivittäisessä työssämme. Tätä kautta olemme paremmin valmistautuneita. Annan teille yhden esimerkin kun kukaan ei tehnyt minkäänlaista, minkäänlaista muutoksesta, joita syntyy Ukrainan muuttovirassa, niin johtuen tästä kuusta, kuukausittaisesta tiedonkeruujärjestelmästä me, me ensimmäisenä panimme tämän merkille ja varoitimme jäsenvaltioita, joita asia koskee, että A, he eivät ole yksin, B, heidän pitää valmistautua, koska tämä ei ole mikään yksittäinen tapahtuma, vaan asia, joka totta ei jatku kovin kauan, mutta kuitenkin tässä vaiheessa se on varsin vakava tilanne. Sama koskee Irakia, sama Syyriaa. Joten tämä on tällainen käytännön väline, jolla on oma lisäarvonsa. Sitä kautta seuraa myös tällainen mielenkiintoinen ilmiö, jota emme ole tajunneetkaan aikaisemmin. Jos otetaan esimerkiksi eritrealaiset, kokonaisuudessaan olemme nähneet, että heidän määränsä on lisääntynyt ja edelleenkin lisääntyy, mutta tässä tapauksessa nämä ovat väestöryhmiä, jotka muuttavat jäsenvaltiosta toiseen. Jäsenvaltiot, joissa yhtäkkiä oli 800 prosentin lisäys ja kahden kuukauden jälkeen oltiin taas varsin alhaisella tasolla. Ja sitten yhtäkkiä luvut menevät ylös jossakin toisessa jäsenvaltiossa. Me tajusimme, että kokonaismäärät vieläkin nousevat. Tämä on ilmiö, jota seuraamme todella valppaasti. Eritrea. Toivon, että ette ymmärtänyt minua tässä väärin. Me emme tiedä näitä syitä, mutta tunnustusprosentti Eritrean kohdalla on varsin korkea. Tämä tilanne on ollut vakava maassa varsin pitkään, joten jäsenvaltiot eivät aliarvioi tilanteen kriittisyyttä, mutta kuitenkin on hyvä pureutua syvällisemmin tähän ilmiöön ja tarkastella syitä taustalla niin, että voimme vieläkin paremmin, paremmin reagoida. Sitten tästä neuvoantavasta foorumista. Se on meidän järjestäytynyttä dialogiamme kansalaisyhteiskunnan kanssa. Viime vuonna va- oli vas- jo oli 70 yhteyttä, vuoropuhelua, yhteenottoa kansalaisjärjestöistä. Näin ne otettiin mukaan meidän työhömme, pyydettiin heiltä panosta neuvoja. Nämä järjestöt tietysti ovat vastuussa omista kannoistamme, me olemme omista kannanotoistamme vastuussa, mutta yhä enemmässä määrin on vuorovaikutusta kansalaisyhteiskunnan kanssa. Itse asiassa tämän kokouksen jälkeen minulla on kokous neuvoantavan foorumin neuvoantavan ryhmän kanssa, että ihan päivittäin me käsittelemme tätä tärkeää osuutta työssämme. Sitten näihin yksittäisiin kysymyksiin. Alueellinen suojeluohjelma. Voin käsittää tätä hiukan laajemmin, koska kysyttiin paljon ulkoisesta ulottuvuudesta kolmasta maista ja alueellinen suojeluohjelma on yksi, liittyy myös tähän. mistä tar- tarkkaan ottaen on kysymys. Tässä tarkastelun asiaa varovaisesti, koska on monia alueita ja toiminnanaloja, jotka käsittelevät muuta maailmaa. Ulkopolitiikassa, kehitysyhteistyöpolitiikassa, taloudessa, sosiaalipolitiikassa ja niin edelleen muuttokysymykset ovat, on vain yksi kysymys. Tietysti meistä se on äärimmäisen tärkeä asia, mutta pitää olla realistinen. Se on vain yksi ala. Ja tämä on tavallaan osa mottoa, niin jos voimme saada aikaan lisää arvoa, niin silloin kannattaa toimia. Mutta me emme pysty muutto kannalta katsottuna muuttamaan muuta maailmaa, joten täytyy, tarvitaan ehdottomasti realismia. Näin luen myös erilaisia kommentteja uuden komission puheenjohtajalta, mitä tulee EASOn roolin ja ulkoisen ulottuvuuteen. Ei haluta muuttaa Afrikkaa ja alkaa muuttua Afrikan tukivirastoksi. Se ei ole meidän tehtävämme, mutta kapasiteetin rakentamisesta, ihmisoikeuksien edistämistä tietyissä maissa. En tiedä, onko Libya tällä hetkellä mikään helpoin tapaus, mutta jos ajatellaan Tunisiaa, Jordania, Marokkoa, niin kyllä me varmasti voimme toimia myönteisessä hengessä ja edistää niitä asioita, jotka meidän toimivaltuuteemme kuuluvat. Sitten sekundääriset muuttoliikkeet, turvapaikanhakijat tai muuttajat maasta toiseen. Me kutsuimme tätä turvapaikkasoppailuksi, mutta tämä, tätä sanaa ei enää kovinkaan paljon käytetä. Mutta sekin on yksi tapa tarkastella tätä ongelmaa. Dublinin asetuksessa jo pitkän aikaa sitten yritettiin vähentää tai ainakin pienentää jotenkin mahdollisuuksia harjoittaa tässä turvapaikkasoppausta. Tämä on ehkä yksi näistä, väärinkäsit- näistä vääristä käsityksistä. Syy, miksi ihmiset, maahanmuuttajat menevät tiettyyn maahan, ovat moninaisia syitä. Voi olla, syynä voi olla kieli, historia, perhesyyt, yhteisöllisyys, juuriset syyt. Jos ajatellaan esimerkiksi Ukrainaa, Ukrainasta Ukrainasta lähtee monia, on tällaisia laillisia maahanmuuttajia monissa eri maissa. Ihmisillä on työpaikka ja ovat vain muuttaneet niin kuin monet meistä ovat aikaisemmin tehneet. Ja Ukrainassa nyt on tämä väkivaltatilanne ja se aiheuttaa sen, että ihmiset lähtevät sinne, mistä ovat, ovat kuulleet tarinoita, missä heillä on sukulaisia, missä heillä on yhteyksiä, joten syyt eivät aina ole samat sen, sen ta, siinä, minkä takia johonkin maahan mennään. Me analysoimme näitä tilanteita yhä tarkemmin ja minä toivon, että ei mene kovin paik- kauan aikaa siihen, että voisimme vielä paremmin analysoida tätä tärkeää keskustelua ja avustaa teitä perustuen aina faktoihin ja lukuihin. Ja sitten on myös monia poliittisia kysymyksiä, jotka tähän liittyvät, mutta ainakin voin luvata teille, että teemme parhaamme antaaksemme teille tarvittavaa tietoa. Tässä vasta myös suhteisiin rajamaiden kanssa. Tähän liittyy erilaisia todellisuuksia. Nyt haluan käyttää sanaa väärinkäsitys. Jos muuttajat tulevat suoraan EUn ulkopuolelta EUhun, silloin pitää ylittää raja. Ja vaikka kaikki ja se kaikissa jäsenvaltioissahan on myös lukaisalaiset lentokentät, mutta suurin osa kuitenkin pakolaiset tulee merirajojen tai maarojen kautta, joten ne maat, joilla on näitä ulkorajoja, niiden mahdollisuus saada turvapaikanhakijoita on suurempi. Mutta tämä ei ole ainoa luokka. Tässäkin on kyseessä luvut ja faktat. Meidän ei pitäisi aliarvioida suurta määrää turvapaikanhakijoita, jotka tulevat laillisesti. Heillä on viisumi, ovat olleet opiskelijoita yhtäkkiä sitten. Ajatellaan vaikka irakilaista opiskelijaa alueella, jolla IS toimii. Heillä on oikeus ja ymmärrettävästi he voivat juuri pyytää turvapaikkaa. Se ei ole totta. Siis kun mä, mä kokonaislukuja raportissa ja luvuissa kerron tämän vuoden osalta, viime viikkoina kuukausina eivät välttämättä ole tullut, vaan he ovat ehkä tulleet varsin eri tavoin, mutta monet tulevat siis myös laillisin, laillista tietä. Tämä kannattaa myös muistaa. Niin Italiassa on tällainen erityinen tukiohjelma Italialle. Tuki suunnitelman tarkoitus on pyrkiä parantamaan turvapaikkaprosessin eri kohtia Italiassa. Alkuperämaa tieto, tiedotusmekanismit Dublinin järjestelmässä, tilastotiedot. Italian on liittovaltion kaltainen valtio ja siellä on varsin erilaisia perinteitä käsitellä informaatiota ja me pyrimme auttamaan Italia, että se voisi parastaa, parantaa tilastotietojärjestelmäänsä hyvistä syistä. Tämä suunnitelma ohjelma loppuu tämän vuoden lopussa. Me tällä hetkellä juuri neuvottelemme. Yksi kollegoistani on Roomassa puhumassa voitaisiinko tätä pidentää ensi vuoteen tai laatia joku uusi suunnitelma samanaikaisesti. Kun ajatellaan Välimeren tilannetta niin kuin se on, niin me mietimme, mitä me voisimme tehdä, kun tuemme Italiaa, koska sinne tulee niin suuria määriä turvapaikanhakijoita ja maahanmuuttajia meriteitse. turvapaikkapaketin täytäntöönpanosta. Kaikki pitävät tärkeänä sitä, että me keskitymme vahvistamaan niitä mekanismeja, jotka meillä on, ja täytäntöönpanemaan sopimusta, joka on aikaan saatu. Tähän me siis keskitymme ainakin tänä vuonna ja vielä ensi vuonnakin. ilman, että unohdetaan sitä seikkaa, että muuttoliike on tällainen dynaaminen muuttuva kenttä. Tämän päivän ratkaisut eivät aina ole enää huomisen vastauksia, joten pidämme vapaasti silmällä tilannetta ja pyrimme parantamaan toimintaamme, vaikkakin työstämme jo nyt tätä puolta. Täytäntöönpanoa harjoitetaan laajalla saralla alueita. Koulutus on tärkeä sektori. Kaikkien maiden pitää kouluttaa omaa henkilökuntansa, mitä tulee uuteen lainsäädäntöön ja maahanmuuttopakettiin. Ja lisäarvo on todella suurta silloin, kun on tällainen yksi yhteinen koulutusjärjestelmä eikä 28 erilaista järjestelmää. kun koulutetaan turvapaikkaviranomaisia ja instituutteja. Sitten tuli kysymys projektista, joka liittyy Maltaan ja Italiaan. Tässä oli kyse salakuljettamista. Me kutsumme tätä, käyttääkö neutraali, neutraali termiä, kun helpotetaan – muuttoliikkeitä Välimerellä. Projektit tai hanke tällä hetkellä keskittyy itse ilmiöön, ei yksittäisiin tapauksiin. Me olemme tehneet tämän selkeän päätöksen, koska haluamme saada tai synnyttää tietoa asiasta, josta koskaan aikaisemmin ei ole näin toimittu, joten voimme olla varmoja siitä, että jos ne, jotka ovat yhdessä veneestä, tämä on varsin käytännönläheinen esimerkki, siis kaikki näistä henkilöistä jollakin tavalla on ollut yhteydessä johonkin järjestöön, koska ei ole useita järjestöjä, jotka järjestävät yhden venekunnan. Se on lähes mahdoton ajatuskin. Joten jossakin täytyy olla joku, joka on järjestänyt tämän venematkan. Ja kun käytetään tietoa abstraktista tuntemattomista tahoista tai niistä, jotka pyytävät turvapaikkaa, ja jotka ovat olleet jossakin vedessä, niin sitten voimme verrata näitä tietoja ja oppia siitä, miten tämä avustusjärjestelmä toimii. Me tiedämme jotakin tästä järjestelmästä, mutta tämä perustuu tällaisiin yksittäisiin tapauksiin. Nyt on ensimmäinen kerta, kun yritämme saada todellista kuvaa kokonaistilanteesta. Nyt olenkin aika pitkällä. Few specific questions. Mare Nostrum. Mare Nostrumista tuli kysymys. Frontex ei sitä ole korannut tämän ja komissiokin otti esille ennen kuin minä puhuin, joten voin viitata tähän heidän antamansa vastaukseen. Sitten tukiviraston to- toiminta Frontexin yhteydessä. Tämä on erittäin tärkeä kohta ja se on erittäin korkealla esityslistalla niin EASossa kuin Frontexissa. Frontexissa. Me teemme läheistä yhteistyötä. Tämä alkoi viime vuonna. Ja koulutamme rajavartioviranomaisia, joten ei ole välttämätöntä, että joku, joka, joku tukivirastosta on läsnä, vaan rajavartijat, jotka ovat mukana Frontexin toiminnassa, heillä on oikea tiedot ja oikea koulutus ja tämän parissa teemme työtä vielä jatkossakin. Sitten tulkintakysymys, joka liittyi yleisesti ottaen haavoittuvaiseen asemaan. Komission kanssa meillä on tällainen ohjelma eri aspekteista haavoittuvaisuudessa, kuten näitte työohjelmasta, työohjelmastamme. Tämä jatkuu ensi vuonna ja keskitymme erityisesti haavoittuvaisiin ryhmiin, sukupuoleen ja sukupuoleen liittyviin muihin kysymyksiin. Tämä on valtavan laaja alue. Meidän pitää ehdottomasti priorisoida, mutta olemme kyllä panneet merkille teidän eri huomionne tästä asiasta. Ja se tullaan ottamaan siis huomioon. Sitten uudelleen sijoittaminen. Olemme hyvin tietoisia tukiviraston roolista uudelleen sijoittamiskysymyksissä ja olemme tietoisia myös poliittisesta todellisuudesta, joka liittyy uudelleen sijoittamiseen. Olen tyytyväinen, että sana vapaaehtoinen tuli esille, koska se on ainoa tapa edetä tässä asiassa. Me olemme aktiivinen osa uudelleen sijoittamisfoorumia ja jatkossakin tulemme seuraamaan ja tarkastelemaan mahdollisia välineitä, joilla voidaan tilannetta vielä parantaa. Sitten vielä lopuksi tärkeä seikka. Monet teistä puhuivat voimavaroista ja budjetista. Olen todella kiitollinen. En toista, mitä sanoin alussa, mutta olette aivan oikeassa. Odotukset ovat erittäin korkealla ja resurssit suhteellisen rajoitettuja. Ja tällä on omat seurauksensa. Kiitoksia kovasti ja pyydän anteeksi, jos en vastannut ihan kaikkiin kysymyksiin. Tahtoa kyllä oli. Robert, thank you very much indeed. And if you've not... Kiitoksia kovasti Robert. Jos et vastannut kaikkiin kysymyksiin, niin se johtuu siitä, että minä tässä vähän estelin sinua. Näin olet maininnut muistiinpanosi joka henkilön, se oli kaikille vastaus, näin sen kyllä, mutta nyt olemme varsin jäljessä aikataulusta ja yritit kuitenkin kaikille vastata. Vielä 2015 prioriteeteista halusin sanoa kollegoilta tärkeää tässä on, että teillä on operatiivinen tehtävä, mutta vähän niin kuin Frontexenkin kohdalla, niin tukivirastolta odotetaan valtavasti. Sillä ei ole vain operatiivista roolia, sen pitää edistää hyviä turvapaikkapäätöksiä, synergiaa ja niin edelleen. On varsin laaja määrä kysymyksiä, joista odotetaan niin paljon ja kaikkeen ei pysty näillä resursseilla, joten tämä keskustelu tukivirastosta otti esille asioita, mi, mi, että mitenkään voi pystyä tällä, tässä tilanteessa. Ja vielä, kun ajatellaan että keskustelua vuosikertomuksesta, sen yhteydessä tulemme tekemään ehdotuksia – ja koordinaattorit sitten vievät näitä asioita eteenpäin. Ei ole kyse vain yksittäistä asiakokonaisuuksista, jotka tulevat esille ensi vuonna, vaan tartumme myös näihin konkreettisiin kysymyksiin, joita jäsenvaltiot ottavat esille ja teemme sitten koordinaattoreissa ehdotuksia, joten mikään ei tule menemään haaskuun. Ja sittenhän te tulette jatkossa vielä puhumaan ensi vuoden prioriteeteista ja Täällähän on suurta mielenkiintoa kyllä teidän virastonne kohtaan. Kiitän vielä, että tulitte tänne tänään paikalle ja annatte näin tarkkoja yksityiskohtaisia vastauksia. Kiitoksia. Okay, colleagues, um, thank you for your... Kollegat, kiitän teitä kärsivällisyydestä. Nyt sitten siirrytään seuraavaan kohtaan esityslistalla. Pietro Russon johdanto tilintarkastustuomioistuimesta 2010 valiokuntamme pyysi tilintarkastustuomioistuinta antamaan syvällisen katsauksen toisen sukupolven Schengenin tiedotusjärjestelmästä ja miten toimiva tämä järjestelmä on. Ja tuomioistuin antoi raportinsa hiljattain ja se on nyt jaettu teille eilen tästä keskusteltiin ja Monika Holmaier on laatinut työasiakirjan budjettivalvontavaliokunnalle ja sekin on teille jaettu, joten pyytäisin nyt herra Russoa tilintarkastustuomioistuimen jäsentä esittämään tämän kertomuksen ja sitten Rova Holmaier voi puhua seuraavaksi. Ja myöhemmin annan puheenvuoron herra Koeliolle entisenä esittäjänä Schengenin tiedotusjärjestelmästä. Ensin pyytäisin herran Russoa esittelemään oman mietintönsä. Herra Russo, jos te puhutte ensin ja pyydän anteeksi vielä, että olemme nyt vähän myös aikataulusta. Kiitoksia kärsivällisyydestä. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs. Hyvä puheenjohtaja, hyvät Naiset, hyvät herrat, hyvät valiokunnan jäsenet, hyvät naiset ja herrat. La Cour de Euroopan tilintarkastustuomioistuin on viime toukokuun 19. päivänä laatinut erityiskertomuksen, jossa, puhut, jossa puhutaan Schengenin tietojärjestelmästä, siis kaksi kokemus toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmästä. Schengen tietojärjestelmä siis on käynnistetty vuonna 1995 silloin, kun puhuttiin rajavartioslaitoksesta, öö, poliisilaitoksesta sisäasiaministeriön sisäministeriön virkamiestä halusimme saada lisää tietoa. Me halusimme saada tietoa, henkilötietoja henkilöistä, jotka mahdollisesti olisivat öö, joutuneet, olisivat olleet vakavan rikoksen tekijänä tai voivat mahdollisesti tulla EUn alueelle rikollisena ihmisenä ja siinä oli myös tiedot ihmisistä, jotka olivat kadonneita ja siinä oli myös tarkoitus saada myös kaikki kadonneet tavarat. 2001 neuvosto päätti sitten korvata sen toisen sukupolven järjestelmällä, jonka kehittäminen uskottiin komissiolle – Keskeisin syy siis kakkosen kehittämiseen oli antaa uusille jäsenvaltioille mahdollisuus liittyä tähän järjestelmään mukaan. On myös ennakoitu se, että siis kakkosesta äh, siis kakkonen hyötyisi uudimmasta, uusimmasta teknologiasta ja sen kitkattomasta toiminnasta. Tilantarkastustuomioistuin on tutkinut, miksi komissio ei anta luovuttanut siis kakkosta määrätyissä aikarajassa ja, siihen, äh, ja miksi alkuperäkustannukset on ylitetty Tuomioistuin on myös tutkinut, onko komissio ottanut opikseen tämän hankkeen hallinnoimisessa ja onko kaikkia toteutettu asia, sovellettu asianmukaisesti. On kuitenkin aiheellista todeta, että tilintarkastustuomioistuin ei tehnyt mitään ö, laadunarviointijärjestelmää. Komissio on antanut tämän keskeisen järjestelmän viiveellä ja se on, kustannukset olivat kahdeksankertaiset verrattuna alkuperäkustannuksiin. Tuomioistuin on tehnyt analyysin ja siinä on todettu, kuinka hallinnointi on ollut aika arkaluontoista ja sen takia komissio olisi voinut parantaa tilannetta, mutta havaittu heikkouksia, jotka myös heikensivät hankkeen hallinnointia aivan erityisesti ensimmäisellä ajanjaksolla aina vuoteen 2009 asti. Erityisesti jos ajatellaan alkuperäisiä määräaikoja hankkeille, ne olivat epärealistisia ja siis kakkosen hallinnointi on kärsinyt alikalibroinnista myös kaikist, kaikkien äh, tiimityöskentelyhankkeiden toteuttamisessa tilanne on kehittynyt hankkeen myötä ja nyt ei enää ehkä pystytä vastaamaan käyttäjien tarpeisiin, koska ne eivät olleet riittävän vakaita ennen vuotta 2010. Ja kun siirryttiin hankkeen loppuvaiheeseen, tilanne oli jo karannut käsistä. Tälle pitäisi antaa paljon paremmat mahdolliset kapasiteetit kuin mitä ö, suunniteltiin vuonna 2001. Siis kahteen kuuluu keskeinen järjestelmä, jota komissio kehittää, ja kansalliset järjestelmät, joita kehittävät osallistujamaat, jotka siis kuuluvat Schengen-järjestelmään. Keskeisen järjestelmän alkuperäkustannukset tulivat EUn budjetista, ne olivat <clears throat> viitaa antavia lukuja ja niitä on huomattavasti aliorvioitu. Loppujen lopuksi siis kakkosen lopulliset kulut olivat noin 500 miljardia euroa, 180 miljardia keskiselle, keskiselle järjestelmälle ja 630 miljardia euroa kansallisille järjestelmille järjestelmille. Samanaikaisesti keskeinen etu, jota tästä haluttiin saada, koska huomattiin kuinka suuri intressi oli parantaa siis ykköstä, koska meille tuli uusia jäsenmaita vuonna 2006, mutta huomiota tästä kustannuskehityksestä ja etujen parantamisesta, niin komissio ei ole parantanut tarkistusjärjestelmänsä, kun se halusi syvällisesti katsoa, kuinka hyvin hanke olisi ollut tuottava. Mutta onneksi on otettu opiksi ens, hankkeen ensimmäisestä vaiheesta. Sen avulla on voitu muuttaa lähettymistapaa, jos ajatellaan loppuvaihetta, joka käynnistyi vuonna 2010. Ja siis kakkonen käynnistettiin huhtikuussa 2013. On jo otettu opiksi joistakin, eli siis kakkosta halutaan laajentaa suuriin tietotekniikkahankkeisiin. Nimenomaan näistä voisi mainita älykkäät rajat kustannuksethan pitää aina kytkeä suosituksiin ja siihen, miten tietotekniikkajärjestelmää hallinnoidaan suuressa mittakaavassa komissiossa. Hyvät naiset, hyvät herrat, minä kiitän teitä huomiosta. Ne olin ne vastatakseni kysymyksiin. Thank you very much. Kiitos oikein paljon. Mietin tässä, voitte ehkä neuvoa minua, onko Monika täällä? Monika siellä juttelee, niinkö? Etkö kiinnitäkään huomiota tähän alustukseen? Halusin vain kysyä, halusitko käyttää puheenvuoron nyt? Carlos ensin. Ja sitten muille jäsenille. Rakaeli on ennen ollut esittelijä Schengenin tietojärjestelmän osalta ja edustaja Holmajer, joka siellä jutteli, on nykyesittelijä. Edustaja Köljo. Kiitos puheenjohtaja. I want to, to thank again the... Halusin kiittää tilintarkastustuomioistuinta jälleen. Loista työtä on tehty. Erittäin hyvä kertomus. Ja tässä painotetaan nyt niitä ongelmia, joita Euroopan unionilla on ollut. Siis kaksin järjestelmän osalta, kun puhutaan tästä valtavasta viiveestä ja valtavasta rahamäärästä, jota on käytetty tähän budjettiin. Minulla olisi kolme kommenttia. Mitä meidän pitäisi tehdä, mitä meidän ei pitäisi tehdä – ja mitä on opittu saatu aikaan tämän prosessin jälkeen. Ensinnäkin, mitä meidän pitäisi tehdä. Minusta voidaan ihan reilusti sanoa, että meidän olisi tunnustettava, että Euroopan parlamentti oli oikeassa. Me kritisoimme Euroopan komissiota siis kaksi hallintotoimista ja pyysimme tilintarkastustuomioistuinta toteuttamaan tämän tilintarkastuksen ja johtopäätökset osoittivat, että Euroopan parlamentti oli oikeassa. Toiseksi. Minusta tuntuu, että meidän pitäisi oppia tehdyistä virheistä. Meidän pitäisi olla varovaisia niin, ettei toisteta samoja virheitä. Ja toivon, että Euroopan unionin komissio oppinut siitä, mitä on mennyt vikaan siis kahden hallinnoimisessa. Ja lopuksi Minusta tuntuu, että tulevaisuudessa meidän pitäisi voida paremmin valita ne yritykset, joiden kanssa sopimuksia solmitaan. Hyvää harkintaa mielestäni puuttui ensimmäisestä sopimuksesta ja tämän tyyppisissä hankkeissa meidän pitäisi tehdä työtä kaikkien kanssa. Tämä tarkoittaa sitä, että aluksi Euroopan komissio ei tehnyt työtä esimerkiksi jäsenvaltioiden kanssa. Ja nyt ymmärrämme jälkikäteen, että vasta kun on luotu kunnollinen hallintojärjestelmä, saatu jäsenvaltiot tekemään yhteistyöntä hallintoneuvoston muodossa, on saatu päätökseen tämä siis kaksi. Ja toinen kommentti liittyy siihen, mitä meidän ei pitäisi tehdä. Emme saisi sekoittaa nyt siis kakkosta ja tapaa, jolla Euroopan komissio hallinnoi tätä hanketta. Hallinto hoidettiin huonosti, mutta siis kaksi on kyllä hanke, jota meidän pitäisi edelleen tukea, koska me tarvitsemme siis kakkosta, jotta rajamme voisivat olla turvallisemmat. Tämä on varmasti hyvä hanke. Toiseksi, kuten tilintarkastajat osoittivat, tulevaisuudessa ei pitäisi lähteä tarjouskilpailuun ennen kuin kaikki tarvittavat päätökset on tehty. Budjetin valvonta valiokunnassa otin tämän esiin. Ensimmäiset tarjouspyynnöt siis kahden osalta tehtiin ennen kuin Euroopan parlamentti ja neuvosto päättivät oikeusperustasta. Ei ole mitään järkeä lähteä ajamaan uutta tietojärjestelmää ilman, että on tiedossa oikeudelliset vaatimukset. Eli tällä kertaa ei odotettu sitä, että parlamentti ja neuvosto, yhteislainsäätäjät, päättivät, mitä he halusivat siis kaksi järjestelmän tekevän. Ennen kuin tällaisia laajoja hankkeita toteutetaan, pitäisi selkeästi määritellä, mitä tarvitaan, mitä halutaan. Lopulta e, emme voi joka kerta kuukausittain muuttaa sitä, mitä me toivomme järjestelmän meille tarjoavan. Totta kai ymmärrän, että ei ollut helppoa Euroopan komission joskus puhua esimerkiksi maksuista ja sopimusosapuolet sanoivat sitten, että me pyrimme sopeuttamaan nyt tätä uusiin vaatimuksiin, joita esitätte joka kuukausi tai kolmen kuukauden välein. Lopulta puheenjohtaja. Mitä tässä on nyt saatu? Ainakin hyvää oppia siitä, mitä tulevaisuudessa ei pitäisi tehdä – ja saimme siis kaksi järjestelmän, joka on meille hyvä väline. Kaikki, kaikkialla Euroopassa tämän tunnustavat. Poliisi, lainvalvontaviranomaisten yhteistyö ja niin edelleen. Eurooppalainen, siis sen puolesta taisteltiin ennen ja nyt saimme sen. Kaikki toimielimet voivat nyt saada arviointeja – aikaiseksi. Ensimmäistä kertaa, kun Euroopan toimielimet pyrkivät selvittämään henkilötietoja sissistä, niin ei päästy edes sinne sivuille, kun se ei ollut eurooppalainen hanke, vaan ranskalaisten viranomaisten takana eurooppalaiset kaikki valvot eivät päässeet sinne sivuille. Ja nyt puhutaan eurooppalaisista toimielimistä – eurooppalaisesta tutkinnosta. Nyt meillä on myös EU-NISA, ja tämä tarkoittaa, että meillä on rakenteet. Meillä on virasto, jossa on riittävästi teknistä osaamista ja valvontaa tämän järjestelmän osalta. Tämä tarkoittaa sitä, että menestystä on saatu aikaiseksi vaikkakin suurella, valtavalla viiveellä ja valtavalla rahasummalla. Kiitos paljon. Very comprehensive as usual. Kiitoksia Paulus, erittäin kattava esitys niin kuin aina. Vielä Rova Holmaier siis on laatimassa työasiakirjaa budjettivalvontavaliokunnalle. Monika, haluatko kommentoida lyhyesti? Paljon sydämellisiä kiitoksia. Kyllähän mielelläni haluaisin, paitsi jos kollega haluaa puhua ennen minua, sekin sopii vallan mainiosti. Ensin yhdessä, kun Carlos Coelho oli esittelijä kiinnitti huomioon siihen, miten valtavista ongelmista oli kyse, niin lähdimme analysoimaan ensin niitä. Ja nyt on monia ongelmia, joita on itse synnytetty ja oikeastaan no, haluaisin kiittää herra Russo ja kaikkia muita täsmällisesti loistavasta työstä jota on tehty. Näin olemme saaneet hyvän lähtökohdan selvittää, mitä virheitä tulevaisuudessa ei enää saa tapahtua. Ne virheet, joita on tehty, olivat alusta asti sellaisia, että ei ollut riittävästi asiantuntijoita, erityisosaajia, kun ajatellaan, miten monimutkainen asia on lähteä ohjelmoimaan monimutkaista ohjelmaa, jonka pitää toimia kansainvälisesti, sitä pitää voida työstää, saada erilainen pääsy ja niin edelleen. Tämä tarkoittaa sitä, että turvallisuuskysymykset pitää hoitaa kunnolla. Ja tässä kyseisessä yrityksessä tai komissiossa ei ollut riittävästi asiantuntijoita tai heitä ei otettu tässä käyttöön. Tulevaisuutta ajatellen tämä tarkoittaa sitä, että jos toteutetaan – tällaisia suuria tietotekniikkahankkeita Euroopan unionissa, niin ihan alusta asti pitää olla tarvittava henkilöstö, riittävästi osaamista. Rahoitus on arvioitava järkevältä pohjalta ja aika rajankin pitää olla sellainen, että se jotenkin sinne sopii. Ja on myös selvitettävä, mitä jäsenvaltiot toimivat kun tällaisesta ohjelmasta sovitaan. Eli tämä tarkoittaa sitä, että olemme saaneet nyt hyvän johdannon tähän aiheeseen. Yksi asia pistää erityisesti silmään, että jos ajatellaan tietojärjestelmää, niin tässähän halutaan taistella sitä vastaan, että joku luo monopolistisia järjestelmiä. No meidän pitää olla myöskin tarkana nyt siinä, ettei IT-järjestelmän kautta jouduta sellaiseen tilanteeseen, että joudumme, jäämme kiinni sen kanssa, joka on luonut alkuperäisen järjestelmän. Sen pitää olla yhteensopiva ja avoin, eli ei niin, että meidät on sidottu ikoiseksi ajoiksi yhteen tarjoajaan. Olemme sitoutuneita hänen, koska kaikki muut joutuvaisivat tekemään kaksin, kolmin ja nelinkertaista työtä ennen kuin pääsisivät edes tähän työhön käsiksi. Eli me opimme tässä yhteydessä myös sen, että tarjouskilpailut pitää hoitaa selkeästi toisin kuin siis kakkosen osalta tehtiin, koska jokaisen virheen kautta tämä yritys ansaitsi enemmän. Ihan suoraan on sanottava, että nämä sakkomaksut siihen verrattuna eivät olleet mainitsemisen arvoisia, joten näin on tehty tiettyjä ehdotuksia, mutta yksinkertaisesti puheenjohtaja siksi, SIS 2 on tärkeä ja välttämätön ja siksi se on hoidettava eurooppalaisesti. Tärkeää on kuitenkin, että tällaisten ohjelmien osalta tehdään hyvät suunnitelmat ihan alun perin. Ja ne, jotka toteuttavat tätä, tarvitsevat alun perin tietoa siitä, mitä tekevät ja mistä syystä muuten tuhlaamme paljon aika paljon rahaa ja myös turvallisuutta. Kiitos. Kiitoksia. Nyt kaksi jäsentä ja suljen puhujalistan, koska nyt ollaan aikaa. Keskini, Camilla, Cuccini ensin. Kenichi, sorry. I say, I say it correctly all the time, I don't know tässä väsyä, siksi nämä nyt menevät väärin. Kiitos puheenjohtaja. Tiedän, että minun nimeni ei ole kaikista helpoin lausua. Kyllä minä sen ymmärrän, ei mitään hätää. Ei, ei. Kyllä pitää oppia aina antamaan kaikkia nimet kunnolla. Kyllä minullakin on joskus vähän outo nimi toisille annettavaksi. Pyydän anteeksi, hyvä rouva. No, ei mitään hätää, ei mitään hätää, sanoo puhuja. Kiitos puheenjohtaja ja, ja kiitän herra Russoa joka esitteli meille erittäin hyvin tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksen, jossa hän puhui kaikista tärkeistä yksityiskohdista siis kakkosessa. Tätä on vähän kritisoitukin ihan aiheesta myös, mutta se on myös kertomus, joka on oikeudenmukainen, koska te olette hyvin objektiivinen ja ette jättäneet mitään pois. Te kerroitte myös, minkä takia oli viiveitä, mitkä syyt painovat siihen ja miksi niin, äh, luvut lousivat niin astronomisesti kahdeksankertaiseksi al- alkulukuihin verrattuna. Minä kiitän teitä myös kahta edellistä puhujaa, erityisesti kollega Holmairia meidän kaksi äh, mietinnönlaatia ovat tehneet loistavaa työtä ja Minusta tuntuu, että tämä on äärimmäisen hyödyllistä ja todella yksityiskohtaisesti laadittua työtä. Tilintarkastustuomioistuimen kertomus taas käy läpi miten siis kaksi järjestelmää on otettu käyttöön ja korostaa niitä kaikkia syitä, jotka johtivat suuriin viiveisiin ja lukujen moninkertaistumisen Ensimmäinen virhe todettiin silloin, kun sopimusta lähdettiin laatimaan, valittiin kaikista halvin vaihtoehto, halvin tarjous, joka ei kuitenkaan ollut kuitenkaan sitten se, joka olisi ollut linjassa kertomuksen lopun kanssa. Törmättiin myös paljon muihin vaikeuksiin, jotka on tässä hyvin korostetusti tuoti esille. Mutta haluan kuitenkin sanoa, että huolimatta vaikeuksista ei se kuitenkaan vaaranna tämän kestävyyden te- tehokkaan järjestelmän käyttöönottoa, johon, johon poliisioikeus- ja rajavartioviranomaiset ovat lähteneet Schengen-alueella taatakseen rajojen luotettavuuden ja hyvän toimivuuden. Me voimme olla vain iloisia siitä, että siis kaksi on lähtenyt toimimaan huhtikuusta 2013 ja olen erittäin iloinen, että komissio on ottanut opikseen tehdistä virheistä ja kaikista koetusta ja lähtenyt toteuttamaan terveempää järjestelmää ja lähtenyt hallinnoimaan tietoteknisiä järjestelmiä tehokkaammin. Mutta pitää myös korostaa, että tämän tyyppiset järjestelmät, joita tulee ottaa käyttöön, ne pitää määritellä erittäin hyvin ennen kuin tietotekninen järjestelmä lanseerataan. Viimeinen kommentti, jos minulla vain on aikaa, toivottavasti on. tarkastustuomioistuin analysoi erittäin hyvin tämän SIS-järjestelmän mm, sen avulla me olemme myös voineet keskittää osan huomiostamme, suuren osan huomiostanne siihen sitoumukseen, joka on välttämätöntä, joka on tuolle kasvanut, että kuinka haluamme käyttää järkevästi julkisia varoja. Next is, uh, Kiitoksia. Sitten Cornelia Ernst. Claude. Kiitos paljon, Claude. No ihan suoraan sanottuna. Tämän tapainen suurhanke Dresdenin kaltaiselle kaupungille, omalle kotikaupungille me esitettiin, järjestettiin myös. Siinä oli samantyyppinen ongelma, että kustannusarviot esitettiin ja ne eivät olleet ollenkaan tilanteeseen sopivia. Tulos oli se, että kokonaiskustannukset olivat kuusi kertaa suuremmat, ei kahdeksan kertaa. Tämähän on ihan kaiken huippu. Mutta siitä vedettiin sellainen johtopäätös, että ne, jotka tämän työn tekivät, saivat potkut. Ja tämä oli mielestäni ihan oikea tulos, koska näin kriittinen tilintarkastustuomioistuimen kannanotto, ja siitä haluaisin kiittää, osoittaa selkeästi, miten Digitaalityö on lähestyttynyt tällaista valtavaa hanketta. Haluaisin nyt vain tietää tämä kustannuslaskelma. Tässähän on tehty valtavia virheitä pari ihmistä. Suunnittelevat tekevät jonkun ehdotuksen ja tekevät jonkinlaisen arvion. No, Minusta on nyt suhtauduttava vakavasti siihen, mitä tässä on tapahtunut. Tässä on suuresta hankkeesta kyse, joka on aiheuttanut kahdeksankertaiset kustannukset. En puhu sisällöstä kustannuksista, vaan tämä on mielestäni aivan skandaali. Minulla olisi kysymys tilintarkastustuomioistuimen edustajalle, tai oikeastaan kaksi. Te teitte suosituksia ja me olemme kuulleet myöskin siitä, mitä komissio on oppinut, mutta – jos sulkisitte silmät ja saisitte kuulla, mikä on tärkein suositus nyt komission suuntaan, mutta tietenkin myös kaikille, jotka ovat tässä yhteydessä mukana, niin pyytäisin jotain sanomaan. Ja uskotteko, että tämän opin kautta, jota komissio on nyt tässä saanut, todella on jotain opittu vai näettekö vielä lisävajeita? Kiitos. Thank you very much, Cornelia. Kiitoksia Cornelia. Sitten komissio lyhyesti ja sitten tämä asia on loppuun käsitelty. Uh, yes, thank you very much. Kiitoksia. Ensin komission nimissä haluaisin kiittää herra Russoa ja tilintarkastustuomioistuinta erinomaisesta kertomuksesta, samoin Rova Holmaieria. Tässä työasiakirjassa se oli myös varsin hyvä. Ymmärrän, että ette halua kovin kattavaa kannanottoa komissiolta kuulla, mutta onneksi olemme jo panneet paljon tästä paperille. Muistan näitä kommentteja, joita olemme estäneet aikaisemmin, ovat kaikkien saatavilla. Haluaisin kuitenkin korostaa, jos sallitte muutamaa kohtaa. Ensinnä asiat ovat tietysti menneet vähän pieleen menneisyydessä. Itse asiassa komissio hyväksyy kaikki suositukset iltakastustuomioistuimen kertomuksessa, mutta samanaikaisesti me olemme maininneet monia tapauksia, joissa uskomme, että analyysi ei ole ihan täydellinen ja aivan erityisesti neuvoston rooli tässä hankkeessa on aliarvioitu ainutlaatuiset olosuhteet, joissa projekti lähti liikkeelle, täytyy ottaa huomioon. Neuvosto teki päätöksen kehittää siis kahden omasta aloitteestaan. Silloin tämä oli hallitusten välinen hanke. Ei tullut mitään kunnollista ehdotusta komissiosta, parlamentti ei ollut mitenkään mukana ja monet vaatimuksista, jotka sitten jossain vaiheessa lisättiin tähän hankkeeseen, niitä ei alun perin suunniteltu ollenkaan. Alun perin neuvoston ainoana tarkoituksena oli linkittää järjestelmä uusiin jäsenvaltioihin, jotka liittyvät Schengenin vuosien aikana uusia vaatimuksia otetaan käyttöön, uusia toimintatapoja, teknisiä erityispiirteitä järjestelmässä piti muuttaa. Kaikenlaisia lisävaatimuksia tuli ja tietysti tämä kaikki vaikuttaa vaikutti myös ajoitukseen ja hinnoitteluun. On liian yksinkertaista siis sanoa, että siis kaksi maksoi kahdeksan kertaa enemmän kuin alun perin oli tarkoitus. Tämä on varsinainen skandaali. Prosessi on ollut uh, vähän huolimatonta ja tässä on ollut enemmän, enemmän toimita mukana kuin komission vastuussa. Jos tästä nyt pitää jotakin oppia tässäkin valiokunnassa, niin silloin mielestäni pitäisi tarkastella myös uh, koko projektin kehitystä alusta lähtien. Sitten vielä avoimuuden puutteesta komissiossa jälleen. Minun ei tarvitse mennä tässä yksityiskohtiin, mutta olette nähneet kirjallisesta selityksestä, että tämä perustuu väärinkäsityksen. Sanotaan nyt vaikka näin. Komissio on aina toiminut avoimella tavalla monissa eri yhteyksissä, kun me puhumme tarjoulukilpailuista, puulin näistä vaatimuksista. Se on ollut oikea tietoa missä on aina pyrkinyt no-, noudattamaan sääntöjä ja seurannut varanhoitoasetusta ja budjettivallan käyttäjä on aina voinut tarkastella kaikkea, mitä me olemme tehneet, joten meidän mielestämme ei ole minkäänlaista syytä esittää tämän tyyppisiä kommentteja. Sitten vielä puheenjohtaja, jos ajatellaan hiukan tulevaisuutta, meillä on nyt Siis kaksi järjestelmää, joka toimii todella hyvin. Tällä hetkellä sen jälkeen, kun järjestelmä tuli toimintaan viimeisen yhdeksän kuukauden aikana, meillä on 1,3 miljardia hakuyritystelmän jäsenvaltioista, niiden viranomaisten toimesta. 86 000 hakua on tehty, siis kaksi on todella hyödyllinen väline ja se myös tunnustetaan, kun etsitään näitä tietoja ulkomaalaisesta taistelusta. Se erittäin ajankohtainen kysymys. Siis kakkonen auttaa hallituksiamme, jotka tällaisella tekevät työtä, joten järjestelmä toimii ja me tulemme parantamaan sitä vielä jatkossa. Sitten vielä toinen aspekti tulevaisuuden varalta on se, mitä on opittu muista IT-projekteista, joita on kehitteillä, erityisesti mitä tulee älykkäisiin rajoihin. Tässä yhteydessä voin vahvistaa, että todellakin me emme aloita minkäänlaista tarjouskilpailukierrosta ilman, että lainsäädäntö on paikallaan ja kaikki lainsäädäntö on sen hyväksynyt. Tämä läksy kyllä on tässä opittu kun va- valmistellaan älykkäitä rajoja. Tämä on tällainen osallistava prosessi, jossa mukana on komissio, neuvosto ja parlamentti yhtäläisinä kumppanina erittäin tiivistä. Joten me olemme kyllä oppineet siis tästä ja menneisyyden virheistä ja olemme luottavaisia sen suhteen, että tämän takia tämä kertomus tulee auttamaan meitä antamaan parempia, parempaa sääntelyä EUlle, niin kuin me kaikki haluamme varmasti. Kiitos. Kiitos. Ja vielä ihan lyhyt loppukommentti herra Roussolta, ja sitten tämä kohta on loppuun käsitelty. Kiitos. Eh, ihan lyhyesti. Kiitos, hyvä puheenjohtaja. Minä haluan kiittää komissiota. Minä, minä en oikein tiedä, mitä tähän voisi enää lisätä kaikkeen siihen, mitä te olette jo sanoneet yleisesti ottaen Kuten sanoin eilen, minä olen erittäin iloinen siitä, kuinka paljon kaikki ovat kiinnostuneita tästä, kuinka te olette kiinnostuneita tilintarkastustuomioistuimen tekemästä työstä, sen arvosta, kuinka tyhjentävästi me olemme voineet teille kuitenkin kertoa teille asioista. Mi, hyvä puheenjohtaja, jos sallitte, niin ihan lyhyesti minä palaisin yhteen kysymykseen. Rouva edustaja teki sen, pyydän anteeksi hänen nimensä. Mikä olisi tärkein til, tilintarkastustuomioistuimen antama suositus ja miten se toimii tällä hetkellä? 12. Arrangement. Tämä voi olla Äh, hyvin pitkäkin titteli, mutta, mutta tämä on se ja muut siinä yhdessä nämä kaikki, tämä on se suositus, joka minusta vaikuttaa joka on itsestään selvä, mutta se on tärkeää, mitä tulee tähän loppuun. Me seuraamme, äh, meillä on seurantaa tälle kertomuksille sen jälkeen, kun tilintarkastus itsessään oli suoritettu Komissiohan tekee suosituksia, antaa myös tiedonantoja. Me kirjaamme sen ylös, me toteamme sen ja ehkä jatkossa voitaisiin harjoittaa yhteistä seurantaa, niin minä, äh, niin ehkä jos parlamenttikin pyytää tällaista seurantaraporttia. Thank you very much for your... Kiitoksia kovasti. Te tulitte paikalle. Kiitän teitä ja teidän työryhmänne. Kiitos. Uh, colleagues, we're, um... Kollegat, nyt olemme hiukan jäljessä, joten nopeasti seuraavaan kohtaan. Kohta kuusi. Oikeusyksikön esittely äh, koskee Tämä koskee ennakkoratkaisua pyyntöä tämä Irlannista. Te tunnette tämän asian, käyn tähän asiaan nyt. Tämä on meille tärkeä kysymys, koska kyseessä on komission päätös, missä määrin on Safe Harbor täyttää vaatimukset ja onko se todellakin sitovaa tietosuojavaltuutelulle. Voiko hän alkaa tutkia tiedonsiirtokysymyksiä tämän ohjelman yhteydessä. Erittäin tärkeä päätös. Asia on niin, että juurivaliokunta, valiokunta, joka on vastuuvaliokunta näistä kysymyksistä, se tulee antamaan kannanottonsa huomenna. He toimivat suljetun oven puhun tästä kohtaa hiukan enemmän ja tietysti äh, mitä tulee live-valiokuntaan, Tämä on aivan ratkaisevan tärkeä kysymys. Puhun tässä myös uusleijässä nyt tähän, että välttämättä tunne tätä safe harbor-kysymystä. On aivan ratkaisevan tärkeää, että Libe-valiokunnalla on yksityiskohtainen näkemys tästä tapauksesta. Sen jälkeen, kun juuri yksi on tästä puhunut, sitten yleensä sitten ottaen meillä pitää olla kanta safe harborista ei vähiten sen takia, että komission ehdokas ja komission ehdokas Soltinger muun muassa tuolta puhumaan, samoin ehkä muutkin, joten ehkä emme tänään keskustele täysin vielä asiasta ennen kuin Juri ja Libe ovat antaneet kantansa asiasta. Mutta kuitenkin meillä on tässä kysymys esillä tämä keskustelu oikeusyksikön kanssa käytetään, käytetään suljetun ovin, koska tässä on kyse oikeusasiakirjoista, jotka on, joita on kierrätetty, ja tämä oikeus on meneillään. Meidän pitää palauttaa nämä paperit. Sitten tämä kokousosuus pitää pitää suljetuin ovin, joten kokous pidetään suljetuin ovin. sen saavat näitä asiakirjoja ja sen jälkeen annan puheenvuoron vieraallemme. Onko jollakin joku työstyspuheenvuoro? Kyllä, kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin ikävää, että lähdetään näin myöhään liikkeelle. Tämä kiinnostaa minua valtavasti, mutta minun on lähdettävä, kun olen itse puheenjohtajana kokouksessa vartin päästä. Mitä tulee tähän kokoukseen, suljetuin ovin vähän aikaa sitten huomasin, että jos kokous pidetään suljetuin ovin, niin sitä ei nauhoiteta eikä voida etukäteen selvittää, onko pyyntö oikeutettu. Joten pyytäisin, että suljetuin ovin järjestettävät kokoukset nauhoitetaan samoin kuin muut kokoukset niin, että jos joku haastaa tämän päätöksen pitää kokous suljetun ovin, voidaan tarkistaa, onko se ollut oikeutettu päätös vai ei. Kiitos. Okay. Sophie, before you... Hyvä Sophie. Onko vielä muita kysymyksiä? Mulla Siis onko muita kysymyksiä tästä äh, koskien tätä tilanteen suotun ovin? Cornelia ehkä voit puhua nyt. Kuten aina vastustan, enkä ymmärrä, että se olisi tällä tarpeen. Minulle ei ainakaan mitään selvyyttä annettu siitä, miksi minä olen hyvin tyytyvä, tyytymätön siihen, että järjestetään näitä suljettuja noviin. Eli pitää olla ainakin jonkinlainen menettely, jonka kautta tämä asia sovitaan. Kiitos. Let me take both. Jos kohdalla niin Otan tämän asian ensinnäkin erittäin vakavasti. Mietin